Good morning. Uh... Hyvää huomenta kaikille. Vasta tulijoille ja niille, jotka olivat jo aiemmissa kokouksissa mukana. Budjettivaliokunta päätti järjestää tämän kuulemisen, jossa paikalla ovat joidenkin pääosastojen pääjohtajat. Tarkoituksena on mahdollista se, että hallinnon edustajat voivat kertoa valiokunnan jäsenille pääosastonsa rakenteesta ja erityisestikin vuoden 2021 hankkeista samalla kun valmistellaan parlamentin alustavia arvioita ensi vuoden talousarvioksi. Joten tervetuloa kaikille tähän kokoukseen. Toivon todella, että voimme pitää kiinni tämän tiukasta koreografiasta, koska muuten vaarana on, että aika loppuu kesken ikävällä tavalla. Annan ensimmäiseksi puheenvuoron herra Kletille. Hän saa 10 minuutin ajan pitää esityksensä ja sitten muiden pääosastojen johtajat saa kukin viisi minuuttia. Minä todellakin tulen keskeyttämään sitten, kun aika loppuu. Pidämme kiinni aikataulusta, jonka juuri kerroin teille. Sitten Valiokunnan jäsenet voivat kukin esittää minuutin mittaisia kysymyksiä, mutta muistakaa, että teille täytyy esittää kysymyksiä, spesifisiä kysymyksiä spesifisistä aiheista, ja sitten pääjohtajat voivat vastata tai ainakin yrittää vastata esitettyihin kysymyksiin. Joten otetaanpa sitten saman tien. Herakleti ensin. Te saatte 10 minuuttia alustustanne varten. Olkaa hyvä, Rekleti. Pour euh, l'initiative que vous avez prise euh, d'inviter plusieurs directions générales après... Kiitoksia kovasti siitä, että olette kutsuneet monien pääosastojen edustajia tänne esittelemään vuoden 2021 budjettia. Budjetin koon lisäksi, rakenteen lisäksi mielellämme kerromme siitä, miten Euroopan parlamentin budjetti koostuu. Ja miten sitä toteutetaan. FINS pääosasto on mukana budjetissa kahdella tavalla. Se on budjettikoordinaattori ja valmistelee budjettia ja toisaalta sitten hoidamme poliittisten ryhmien ja eurooppalaisten puolueiden ja säätiöiden rahoitusta. Ja meillä on tietyt menettelyt ja vuoden 2021 budjetin ennakkoarvio. Ja kerron teille myös erityisistä DG Finsin määrärahoista. Kerron lyhyesti nyt, mitkä ovat meidän toimiemme osiot ja tuon esille joitakin avainlukuja, jotka tähän liittyvät. Meillä on kolme pääosastoa, 21 yksikköä, ja meillä on 78 prosenttia virkamiehiä ja 22 prosenttia sopimusvirkamiehiä, josta 66 prosenttia, noin 60 prosenttia on Brysselissä, 40 prosenttia Luxemburgissa. Pääosasto A, siihen liittyy neljä yksikköä, jotka ovat kaikki mukana koordinoimassa rajat ylittävästi ja tukevat myös muita parlamentin yksikköjä budjetti yksikkö on hyvin keskeinen. Sitten meillä on toinen yksikkö, joka auttaa muita ja yksikkö, joka pitää huolta kirjanpidosta ja tietyistä operaatioista. Ja sitten meillä on yksikkö, joka katsoo IT-puolta ja uusia järjestelmiä, jotka on otettu käyttöön ensimmäinen tammikuuta. Sitten maksut Meillä on 1,8 miljardia vuonna 2019 ja 658 100 000 eri operaatiota, 25 600 laskua, joita käsiteltiin 49 000 tilinpitoasiakirjaa. Meillä on neljä yksikköä. Meillä on MEPin portaali, tunnette sen hyvin. Se liittyy, siihen kootaan tietoja ja pyyntöjä, rahoituspyyntöjä mepeiltä ja avustajilta. Ja sitten meillä on muita yksiköitä, joissa katsotaan palkkakysymyksiä, parlamentin avus, avustuksia ja esimerkiksi matkakuluja. Ja tästä muutama luku. Tämä yksikkö käsitteli 234 miljoonaa euroa viime vuonna, tai ensi vuonna. Pyyntöjä portaalin kautta on saatu 76 000 4154 sairauskorvauspyyntöä annettiin ja erilaisia työsopimuksia käsiteltiin 8262 ja niin edelleen. Tästä saatte kuvaa siitä, kuinka merkittäviä määriä tässä on mukana. Sitten päästö C. Tässä tämä jakautuu kolmeen osaan poliittiset puolueet, säätiöt ja ryhmät Sitten toinen osa esityksessä antaa kuvaa hallinto- ja poliittisista toimista vuoden 2021 hyväksynnässä. Tämä kestää monta kuukautta tämä menettely ja siinä katsotaan maksu- ja maksusitomusmäärärahoja, ja sen jälkeen te sitten arvioitte näitä budjettivallan käyttäjänä. Tämä, tästä saa kuvan siitä, miten menettely toimii neljän viiden kuukauden ajan sekä hallinnollisesti että poliittisesti. Ensin meillä on valmisteluvaihe, jossa annetaan käskylaatia tämä ennakkoarvio. Sitten käsitellään pyyntöjä ja järjestetään budjettikuulemisia. Sen jälkeen äh, pääosasto arvioi näitä. Eilen saitte tähän koskevan esityksen. Sen jälkeen äh, meillä on äh, sovitteluvaihe ja parlamentti hyväksyy tämän ennakkoarven tulosta ja menoista ja parlamentin täysistunto tekee lopullisen päätöksensä. Ja nyt kertoisin vielä kahdesta hieman vähemmän tutusta asiasta, poliittisista toimijoista ja kuulemisten tuloksista. Kun budjettipyyntöjä valmistellaan, tässä pyritään siihen, että noudatetaan yhteisiä tavoitteita, katsotaan viimeisimpiä kehityskulkuja ja myös hyvän varainhoidon menettelyitä. Vuodelta 2021 haluaisin kertoa siitä, mitä esittelijä eilen toi esiin, eli Euroopan parlamentin uskottavuus budjettivallan käyttäjänä riippuu osittain siitä, miten se pystyy hallinnoimaan omia määrärahojaan ja toteuttamaan kurinalaisesti talousarviota. Jokaista 200 budjettikohtaa on arvioitava selkeästi, on katsottava toteutuneita hankkeita ja uusia hankkeita. Ja poliittinen päätöksentekijä tekee näiden suhteen päätöksen. Ja nyt UK on lähtenyt eu Tämä täytyy ottaa huomioon monivuotisessa rahoituskehyksessä, josta tällä hetkellä neuvotellaan budjettikuulemisen tulokset voi olla hyvin mielenkiintoisia. Ja ensin pääosasto arvioi mahdollisimman tarkkaan tarpeet ja myös mahdollisesti tietyt leikkaukset. Ja tässä on ollut leikkauksia 26,8 miljoonaa. Sitten kolmas niin esityksessä käsittelee vuoden 2021 budjettiesityksen ennakkoarviota. Käyn läpi parametreja, joita tässä on käytetty, minkälaisia prioriteetteja budjettiin liittyy, mitkä ovat suuria menoeriä, Eh, minkälaisia menoja esimerkiksi käytetään monikielisyyteen ja niin edelleen. Parametrit, joita vuonna 2021 käytetään, ovat äärimmäisen tärkeitä, kun lähdetään arvioimaan määrärahoja. Tässä pyritään ar- eh, harmonisoimaan näitä toimia, arvioidaan kuinka suurista määrärahoista on kyse parlamentin toimissa ja myös katsotaan tätä suhteessa muihin toimielimiin. Myös inflaatio on otettava tässä huomioon ja tässä meillä on indeksi, jota noudatetaan. Ja menoja arvioidaan sen mukaan, minkälaisia toimia siihen oletetaan liittyvän. Pääsihteeri on ehtinyt jo eilen hyvin yksityiskohtaisesti esittelemään vuonna 2021 budjettia Siihen liittyy viestintä kansalaisten suuntaan, monivuotinen, monivuotiset kiinteistöhankkeet, turvallisuus, konferenssipalveluiden modernisointi, IT-järjestelmien kehittäminen ja kestävä kehitys. Tästä näkyvät eri määrärahamäärät. Suurin menoerä 716 miljoonaa liittyy liittyy, 712 miljoonaa liittyy henkilöstömenoihin, parlamentaarikkojen menoerä on 431 miljoonaa ja sitten kolmanneksi suurin menoerä liittyy kiinteistöihin 253 miljoonaa eli 12 prosenttia koko budjetista. Sitten siis 70 prosenttia liittyy näihin kolmeen ensimmäisen menoerään ja 30 prosenttia sitten kielijärjestelyihin, IT-järjestelyihin, viestintään ja poliittisiin puolueisiin ja ryhmiin. Seuraavassa kuvassa on esitelty henkilöstömenoja niiden eri kategorioissa. Ja tässä on tiettyä liikkumavaraa. Joskin ensimmäisessä kategoriassa ja luokassa joustovaraa ei ole juuri lainkaan, koska tämä on asia, joka on määritelty perussopimuksissa ja työjärjestyksessä. Otetaan huomioon kuitenkin hintakehitys ja katsotaan kehitystä. Ja tässä meillä pitää kuitenkin olla järjestelmä, joka takaa toiminnan, ja tätä kautta joustoa ei juuri ole. todelliset liikkuna, liikkumavarat liittyvät investointeihin ja esimerkiksi tiettyjen budjetin kohtien toteuttamiseen, jossa kenties on harkintavaraa. Sitten monikielisyyden menot, se on hyvin erityinen piirre Euroopan parlamentille niiden yhteiskustannukset ovat 459 miljoonaa, 22 prosenttia kokonaisbudjetista parlamentissa. Tähän liittyy suoria ja epäsuoria henkilöstökustannuksia. Muut kollegani kertovat sitten pian omista budjeteistaan. Tässä näkyy, miten budjetti jakautuu eri pääosastojen välillä. Tästä näkyvät tiedot, joista jo puhuin. Eli PERS-pääosaston menot ovat suurimmat, 1034 miljoonaa. Sitten vuoden 2020 FINS pääosaston menot. Suurin parlamentin jäsenin ja avustajin liittyvä meno on tässä kaikkein suurin – parlamentin jäsen, jäsenten palkat ovat tässä sitten seuraavana. Ja 40 miljoonaa koostuu erilaisista yleismenoista. Eilen esitettiin kaksi kysymystä, joihin löytyy vastaus tästä kuvasta. Meillä on 700 Tämä, meillä oli 750 parlamentin jäsentä. Tämä jaetaan sitten 12 kuukaudella katsotaan, historiallista kehitystä, katsotaan varojen optimaalista käyttöä ja parlamentin, parlamentin harjoittelijoiden ja avustajien käyttöä. Ja tällä hetkellä parlamentin jäseniä siis on tietysti vähemmän. Ja vasta tammikuussa tämä muutos nähtiin. Olemme laskeneet myös sen, kuinka monena viikkona parlamentin jäsenet ovat olleet läsnä ja katsoneet heidän matkakulujaan ja toimiaan. Minisessioiden aikana kustannukset Brysselissä ovat kasvaneet selkeästi. 900 000 on ollut tämä kasvu ja samoin Strasbourgin viikoilla. Ja tässä pitää ottaa huomioon myös 2,5 prosentin inflaatio, joka liittyy sitten näihin matkakuluihin. Ryhmien henkilöstömenot ovat noin 111 miljoonaa. Poliittisten ryhmien toiminta on laskettu noin 65 miljoonaa ja poliittisten säätiöiden kustannuksiin 23 miljoonaa ja poliittisten puolueiden menoihin 46 miljoonaa. Kiitoksia. Nyt vastaan mielelläni kysymyksiinne. Saitte viisi minuuttia lisäaikaa tällä kertaa, koska on erittäin tärkeitä tietoja. Mutta muut pääosastot ja pääjohtajat saavat tarkalleen viisi minuuttia. Minä todellakin sitten keskeytän puheenvuoronne, koska meillä on erittäin tiukka aikataulu. Nyt puheenvuoron saavat valiokunnan jäsenet, jotka haluavat esittää kysymyksiä. Herra Gestel, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä pääjohtaja. Kiitoksia tästä esityksestä. Minulla on kaksi kysymystä. Vastasitte laajasti jo ensimmäisen, koska esitin sen myös pääsihteeriselle eilen. Se koski öö, avustajien lisäämistä ja vastaus oli ilmeisesti aika oikea, mutta sen sijaan nämä matkakulut, jotka jatkuvasti jatkuvat, jatkavat kasvuaan, vaikka olemme pyrkineet niitä leikkaamaan. Ja vastasitte jo siihen, eli en pyydä mitään lisäselitystä. Toinen kysymys liittyy ei sellaisena Luxemburgin rakennuksiin, vaan tapaan, jolla niitä rahoitetaan. Sillä jo ensimmäisenä vuosina käytettiin tätä keräilytapaa rahojen keräämisen ja puhuitte länsisivestä ja haluaisin kuulla, miksi tällaista tekniikkaa käytetään, kun tarkastellaan sitä rahoitusvaikutusta, jonka se aikaansaa. Kiitos, herra Kleti. Kiitos, puheenjohtaja. Toden totta. Rahoituksessa on aina kaksi puolta. Kun on kyse kiinteistöhankkeesta Adenauer-rakennuksen yhteydessä esimerkiksi Luxemburgissa, me Olemme ottaneet yhteyttä budjettivaliokuntaan ja pyytäneet, että tämä hanke hyväksytään. Sitten kun hanke on hyväksytty, täytyy löytää rahoitus. 450 miljoonaa tässä tapauksessa suurin piirtein. Jo, rahoitus kootaan kokoon joko siten, että hyödynnetään asetusta, jota uudistettiin kaksi vuotta sitten, tai sitten tarkastellaan riittävää kassavirtaa, joka löytyy talousarviosta tarkoitusta varten. Joskus rahaa siirretään budjettivuodesta toiseen. Hallinnolliset kulut eivät aina ole olleet samaa luokkaa kuin mitä olisi ollut mahdollista. Ja mikäli 100 miljoonaa tarvitaan lisää että voidaan siirtää 100 miljoonaa vuodesta toiseen ja sitten 100 miljoonaa tarvitaankin hankkeeseen, niin milloin meille tämä rahoitetaan vastaan? Vuoden lopussa saattaa olla, tuon on kahden miljardin euron hallintobudjetti ja siellä on yksi, kaksi tai kolme prosenttia käytämättömiä määrärahoja. Me olemme poliittinen elin. Aina ei kaikkeen voida varautua, kaikki ei voida aina ennakoida. Joskus voidaan siirtää varoja vuodesta toiseen tai sitten kumota ne täysin. Vuoden lopussa ei koskaan kuitenkaan saa olla alijäämää budjetissamme. Meillä on tällainen pieni, pieni toiminta marginaali, parin prosentin marginaali. On mahdollista myöskin vuoden lopussa toimia niin, että käyttämättömät määrärahat siirretään budjettivallan käyttäjän toimesta – tiettyyn tarkoitukseen. Tämä helpottaa toimintaa, koska rakennusvaiheessa voidaan hyödyntää tällaisia summia ilman, että joudutaan maksamaan korkoja, kun rakennetaan ensin ja sitten joudutaan maksamaan takaisin lainaa. Tässä säästyy rahaa mikäli voidaan käyttämättä rahoja käyttää sen sijaan, että otan lainaa. Ja kun näitä summia tarkastellaan, niin tulevina vuosina saattaa olla enemmän joustavuutta. Sitten ei tarvitse tehdä tällaisia budjettivalintoja sen suhteen, siirretäänkö rahaa seuraavaan vuoteen vai ei. Hallinnolle, eli meille, meidän kannaltamme, kun mikäli vuoden lopussa otetaan varoja käyttöön, tai sitten rahoitetaan toimia muulla tavalla. Tämä todellakin on meille merkittävä ero, tehdäänkö niin tai näin. Ei tarvitse maksaa, ei tarvitse maksaa korkoja lainasta. Tämä on taloudellista, mikäli voidaan vuoden lopussa käyttämät määrät käyttää täysin tarkoituksiin. Edustaja Usakov, yksi minuutti. Yeah, thank you. Um, <clears throat> one question is about Brexit. Yksi kysymys Brexitistä ja siitä, voimmeko saada kaiken tiedon niistä budjettikohdista, joissa se vaikuttaa. Sillä Britannian kollegat lähtivät parlamentista joissain kohdissa, me käytämme nyt sitten enemmän rahaa. Eli olisimme todella kiitollisia, jos saisimme lisätietoa. Ja toiseksi tämä metodologia, Esimerkiksi eilen keskustelimme siitä, että 8,06 prosenttia liittyy Euroopan parlamentin tiedotuskampanjaan. Mutta olettaisiin, että tämä myös liittyy jollain tavalla äärioikeistoon. Miten me siis arvioimme tämän 8 prosentin ja sen liittyminen Euroopan parlamentin rahojen käyttöön? Meillä on esimerkiksi kerrottu siitä, että meillä on vierailijoita Euroopan historian talossa ja sitä, millä tavalla me saamme sitten tuloksia siitä, että me mm, saamme tuonne mm, historian taloon lisää vierailijoita. Viimeinen osa kysymystä ne oli kohdistettu tiedotuspääosastolle. Vähän tähän voidaan palata myöhemmin, nyt herra Kleti, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee brittikollegoiden lähtöön? Tämä on otettu huomioon vuoden 2020 talousarviossa, koska tammikuulle vain on heitä varten määrärahoja, ei myöhemmin. Kaikki brittien paikat ovat kadonneet, koska nyt siirryttiin 751 jäsenestä 705, koska parlamentin paikat osa paikoista osa brittien paikoista jaettiin muille jäsenvaltioille, joten alle 50 paikkaa täältä katosi. 500-600 miljoonan 500 000 luokkaa ovat kuulut vuodessa meppiä kohti. Ja siirtymä korvauksia joudutaan maksamaan brittijäsenen vielä 2021, joten 24 kuukautta jäsenen ja lähdön jälkeen vielä maksetaan näitä siirtymäkorvauksia. Tästä tulee juoksevia kuluja, joten emme voi 46 toimistoa kertaa kaksi poistaa noin vain, eikä valiokuntienkaan, eivätkä valiokuntienkaan tarpeet vähene brittien lähdön myötä, joten suorat kustannukset, joita koituu mepeistä osittain katoavat. Olemme ottaneet huomioon kaikki sellaiset joissa näkyvät näiden meppien lähtö. Näissä budjettikohdissa brittien lähtö on otettu huomioon. Nyt annan tiedotuspääosaston vastata osan kysymystä. Poliittiset ryhmät eivät saa lisää varoja eurooppalaisia kampanjoita varten. Sen sijaan joitakin budjettikohtia on lisätty, koska 11.41 säädössä liittyy juuri siihen, kuinka eurooppalaisia poliittisia puolueita voidaan Euroopassa pitää yllä ja periaatteiset poliittiset virtaukset Euroopassa heijastuvat eurooppalaisten poliittisten puolueiden toimintaan. Näiden suhteen noudatetaan olemassa olevia säännöksiä. Parlamentin talousarvossa täytyy olla riittävä budjettikohta tätä toimintaa varten, varsinkin kun otetaan huomioon, kuinka moni parlamentin jäsen kuuluu näihin eurooppalaisiin poliittisiin puolueihin. Edustaja Armo. I just want to, to... Olen hieman hämilläni. Pyydän anteeksi sitä, että tulin muutaman minuutin myöhässä. Mutta siis tässä verrataan nyt vuoden 2021 budjettia vuoden 2020, budjettiin ja siihen, mitä toden, tosiasiallisesti käytettiin. Miten tämä vertailu nyt toimii? C'est toujours un indicateur intéressant. Tämä oli tämän mielenkiintoinen indikaattori, mikäli tiedetään paljon, onko budjetti on kasvanut suhteessa edelliseen vuoteen. Pääsihteeri esitteli elinasian ja totesi, että kasvua edelliseen vuoteen 3,5 prosenttia. Kuinka tämän selitätte? Me tiedämme, minkälaisia toimia halutaan toteuttaa ja tiedetään, miten hinnat kehittyvät esimerkiksi kun on kyse jäsenten korvauksista tai virkamiesten palkasta, parlamentin asetuksessa on menetelmä, jolla palkkoja nostetaan 2,6 prosenttia. Ja sitten seuraava ja tänä vuonna 2, vuonna, tänä vuonna 2,5 prosenttia on tulossa indeksikorotuksia palkkoihin. Kyse on siis virkamiesten ja avustajien muiden palkkojen indeksikorotuksista. Ja sitten on matkakuluja, yleisiä kulukorvauksia, ja päivärahoja. Ensimmäinen lokakuuta joka vuosi tarkastellaan tilannetta. Silloin saadaan komissiolta harmonisoitu ennuste, joka liittyy koko talousarvion sopimusten yhteydessä aina mainitaan odotettavissa oleva indeksi, esimerkiksi vuokrat Luxemburgissa tai rakennustoiminta Luxemburgissa, tai mikäli meillä on sopimus Pariisissa, kun Pariisin tiedotustoimistoa halutaan kunnostaa tai rakentaa, niin silloin otetaan huomioon indeksi, odotettavissa oleva indeksikorotus kuussakin toimipaikassa. Indeksit otetaan huomioon vuodesta toiseen. Indeksi otetaan huomioon silloin, kun tarkastellaan seuraavan vuoden talousarviokasvua esimerkiksi otetaan indeksit tästä vuodesta ensi vuoteen, otetaan huomioon puolet laskelmissa. Edustaja Puhsalacher. Meillä on muutama kysymys tähän samaan suuntaan. Minusta on nimittäin hämäävää se, että monissa kohdissa, jotka liittyvät suoraan jäsenten määrään, niin nekin ovat kasvussa. Toista vain sen, että jos meillä olisi siis selvää Brexitin vaikutukset eh, näihin lukumäriin ja niiden vähenemiseen, ja sitten näkisimme kuitenkin, miksi nämä tietyt luvut kasvavat, niin se ainakin olisi hyödyksi, koska jos nyt katsotaan matkakuluja ja henkilökunnan matkakuluja, jos katsotaan ulkoisia henkilöitä ja poliittisten ryhmien sihteeristöjä tai vaikkapa sihteeristöautokuljettajia autokuljettajia – kaikki sellaiset osa-alueet, joissa olettaisi näkevänsä vähennyksen, niin niissä nähdään lisäys. Haluaisin siis saada käsityksen siitä, mistä nämä lisäykset oikein tulevat. Siitä olisi kovasti hyötyä. Ja sitten viherryttämisestä sen verran, niin jos haluamme budjetia vihreämmäksi, niin tämä eli hiilidioksiditekijä pitäisi ottaa huomioon näissä eri budjettikohdissa. Siitä voitaisiin sitten keskustella, kun keskustellaan myös rakennuksista ja siitä, millä tavalla 12,3 lisäys energiakustannuksista näkyy hiilidioksidissa. Onko tämä siis seurausta hinnan, hintojen noususta vai lisääntyneestä kulutuksesta miten varmistaudutaan siitä, että kaikki tämä on kestävä. Eli jonkun verran enemmän selkeyttä näihin kohtiin kyllä olisi kovasti hyödyksi. Not for... Sitten Inlo viimeisenä. Tällä viime liittyi Inlon toimintaan, mutta herra Kleti, voitte vastata. Vielä kerran tässä siis verrataan budjetteja vuosilta 2021 ja 2020. Täytyy muistaa, että vuoden 2020 budjetti laskettiin niin, että siinä otettiin 11 kuukauden ajan huomioon se, että meillä oli 751 meppiä vain kuukauden ajan sitten tämä pienempi parlamentin jäsenten määrä. Eli voimme tässä havaita sellaista kehitystä, että parlamentin toiminta on kasvanut. Joudun keskeyttämään teidät, herra Kleti, koska tätähän te vastasitte jo Tämä on siis sama kysymys kuin mikä esitin aiemmin ja te luitte saman vastauksen sieltä. Seuraava puhuja. Kiitoksia. Tässä puhuttiin myös edustajista nyt tällä hetkellä, mutta meillä on myös 150 avustajaa vähemmän. Millä tavalla se näkyy sitten näissä eri ratkaisuissa, joita täytyy vielä tehdä? I think that has already been minä luulen, että tähän saatiin jo vastaus aiemmin. Itse alustuspuheenvuorossa tämä tuli selväksi minä näkseen, mutta ihan lyhyesti Herkleti. Lyhyesti siis avustajia heille maksetaan 25 000 budjetin sisällä. Vuonna 2019 tilanne oli hyvin epävarma Brexit niin sanotusti pitkittyi, eikä henkilöitä palkattu samalla tavoin vuoden 2019 jälkeen, siis brittimeppien piirissä kuin muiden. Jaime Duk seuraavana tiedotuspääosastolta. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia mahdollisuudesta saada esitellä Euroopan parlamentin tavoitteet vuodelle 2021 ja siihen liittyvät budjettielementit, jotka näkyvät näissä prioriteeteista. prioriteeteissa. En nyt aio liikaa keskittyä kompääosaston rooliin. Mehän olemme tarjoamassa kattavaa tietoa riippumatta sen saajasta, mediasta ja kaikista muista mahdollisista mielipidevaikuttajista alkaen. Ja näin ollen edesautamme myös poliittista ryhmien ja meppien tiedotusta. Kuten Silva Pereira eilen totesi, viestintä on yksi kaikkein tärkeimmistä periaatteista vuodelle 2021 ja varmasti koko toimikauden aikana on aivan itsestään selvää, että meidän täytyy kyetä tiedottamaan kansalaisille, mitä parlamentti tekee, mikä on, mitkä ovat sen päätöksen vaikutukset ja mikä on se lisäarvo, jota Euroopan parlamentti tuo. Nämä kaikki ovat tärkeitä, varsinkin kun kaikki galupit osoittavat, että kansalaisilla on paljon odotuksia suhteessa Euroopan unionin työhön. Aiemmalla toimikaudella me lisäsimme voimakkaasti yhteyksemme kansalaisiin. Meillä oli paljon erilaisia alustoja tai välitteitä online, offline muodossa, vierailukeskuksia, erilaisia kumppanuuksia, kampanjoita jäsenvaltioista. En nyt aio teille näitä kaikkia lukuja lukea. Niitä on kuitenkin valtavasti parlamentarimissa on käynyt jo 7,5, anteeksi, 2,5 miljoonaa ihmistä. Strasbourgissa, joka avatti 2 miljoonaa, puoli miljoonaa. Berliinissä neljä vuotta sitten avattu 500 000. Helsingissä 130 000 ensimmäisen vuoden aikana, miljoona. Brysselissä 2019 300 000 Strasbourgissa kun katsotaan mediaa, Euroopan parlamentin läsnäolo mediassa on kasvanut eksponentiaalisesti en vertaa 2018 vuotta 2019, vaan vertaan vuoteen 2014, joka oli edellinen vaalivuosi. Ja näin meillä oli kaksinkertainen määrä vuoteen 2014 verrattuna. Lisäksi 5 miljoonaa ihmistä on käynyt Euroopan rakennuksissa näinä aikoina. 2,4 fania Facebook-sivuilla – tai Twitterissä myöskin valtava määrä. Voi myöhemmin sitä katsoa myös vaalien vaikutusta, mutta käsittääkseni onnistuimme nyt kehittelemään toisenlaisen kampanjan, joka vetosi siihen, että ihmiset osallistuisivat, jossa tehtiin valtavia ponnistuksia internetin kautta ja myös tuolla kentällä – se oli erittäin hajautettu kampanja. Siinä oli paljon erilaisia tavoitteita ja myöskin kohdistettiin tämä nuorin ja nukkuvan äänestysosan. Ja tämä kampanja oli sellainen, että se on, osoittaa sen, että me olemme olleet yksi niistä tekijöistä, joka on mahdollistanut tämän vaaleihin osallistumisen kasvun. Meidän täytyy myös tarkastella sitä, että kampanjaa ei voida aloittaa vuosi ennen vaaleja, vaan kampanjan tulee olla jatkuva. Meidän täytyy jatkuvasti tehdä töitä sen esiin. Sitä ei voi aloittaa muutama kuukausi ennen vaaleja, vaan koko toimikauden ajan ja juuri tässä suhteessa meidän prioriteettimme onkin muokattu ensi vuodelle vuonna 2021. Olemme lisänneet maksuja huomattavasti kampanjakapasiteetin kohdalla. Itse asiassa on aloitettu jo tänä vuonna monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa tehtävä kampanjan suhteen ja siitä siirrymme Euroopan tulevaisuutta koskevaan kampanjaan. Eurooppa-kokemus sitten tässä suhteessakin voin vastata kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin tästä aiheesta. Käsittääkseni kaikki ovat miten yksimielisiä siitä, että on tärkeää, että olemme lähellä kansalaisia, varsinkin niitä, joilla ei ole mahdollisuus tulla Brysselin tai Strasbourgin ja luvut, joita meillä ovat, osoittavat, että kyseessä ovat investoinnit, jotka ovat todella hintansa arvoisia. Lisäksi meillä on huomattavia investointeja audiovisuaaliseen materiaaliin, kuten myöskin nuoriin, varsinkin eurooppalaisen nuorisotapahtuman kautta. Mielelläni vastaan kysymyksiin ja voin keskustella myös tarkemmin näistä kyseisistä aiheista. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitos, herra Tyk, Edustaja Chastel. Kiitos, puheenjohtaja. Kuuntelen tarkkaan, mitä te sanoitte. Puhutte erittäin sähkösanoma tyyliin ja kerroitte 2021 vuoden prioriteeteista ja vaalikampanjasta ennen seuraavia Euroopan vaaleja. Vaalikampanjasta aloittaa lukuisia vuosia aiemmin kuin itse vaaleita. Minä olisin kuulla, Minkälaista kampanjaa alueette operoida kolme-neljä vuotta ennen seuraavia vaaleja? Tehän sanoitte, että ensi vuonna tämä kampanja alkaa. Voitteko kertoa tästä lisää? Sitten mobiiliparlamentaariumista. Kuinka tämä hoidetaan? Onko kyse paikallisista toimijoista vaiko onko kyse paikallisista päättää tiedotustoimistoista, jotka tätä hoitavat, kuinka monta toimijaa silloin tulee olemaan liikkeelle Euroopassa. Tästä haluaisin kuulla. Puhuin tästä jo eilen pääsihteerinkin kanssa. Te tiedätte, viittasitte kuinka, siihen, kuinka menestyksekäs tilaisuus oli Euroopan nuorisotapahtuma. Kun on kyse sosiaalista oikeudenmukaisuudesta, niin olisiko jokin keino jolla te voisitte arvioida kustannuksia ja matkakuluja ja majoituskuluja, joita koituu näistä nuorista, jotka tulevat tapahtumaan mukaan. Onko teillä tästä tietoa? Herra Kiitos. Vuoden 2021 kampanjasta tässä on kyse siitä, että ennen kaikkea jatketaan sellaisten asioiden esille tuomista, joita parlamentti käsittelee – tässä ei keksitä mitään, vaan ne noudatetaan lainsäädäntötyötä, jota täällä tehdään. Monivuotinen rahoituskehys on yksi tällaisista asioista. Sitä on työstetty valtavasti. Katsotaan siis konkreettisia asioita. Kuten sanoin aikaisemmin, vuonna 2021 tulee lisäponnistuksia myös Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin. Siellä, jos siellä tehdään se työ, mitä parlamentin jäsenet haluavat. Päästään eteenpäin jo ennen seuraavia vaaleja, mutta tässä tarvitaan ponnistuksia verkossa, tarvitaan yhteystoimistojen toimintaa valtioissa ja myös lisänäkyvyyttä kansallisissa ja alueellisissa medioissa. Ne joskus suhtautuvat myönteisemmin Eurooppaan, kun he saavat tähän liittyvää materiaalia. Sitten miniparlamentaariumia liikkuva parlamentti, ketkä käsittelevät tätä, minkälaisia toimia tässä on. Tässä on kolme eri mallia. Meillä on osittain yhteystoimistojemme henkilöstöä tässä mukana ja liikkuvassa parlamentissa käytetään usein tällaisia paikallisia toimijoita. Tämä on paljon edullisempaa kuin se, että virkamiehet kiertäisivät Eurooppaa ja Eurooppaa Europa Experience. Tästä meillä on jo sopimus komission kanssa ja on sovittu, että komissio tarjoaa henkilöstöä tähän toimintaan. Olipa kyseessä sitten Kööpenhamina, Berliini tai Ljubljana. Eli tässä ei ole pelkästään Euroopan parlamentin henkilökunta, vaan myös komission. Sitten rahoitustoiminta, voi tapahtua kolmella tavalla, kun näitä vierailijoita tulee. Osa mm, kustannuksista voidaan kattaa. Meillä on budjettikohta, joka liittyy siihen, miten mm, huonommassa asemassa olevia henkilöitä voidaan tätä kautta rahoittaa heidän toimintaansa ja vierailuitaan Eli jos kyseessä on esimerkiksi ryhmittymät, jotka itse vaikka aktiivisesti ehdottavat toimintaa, näin on aikaisemminkin tehty ja toiminta on rahoitettu. Sitten on sponsoritoimintaa samalla tavoin kuin parlamentin vierailijoiden kohdalla. Tässä voidaan lähettää näitä vierailijaryhmiä Brysselin tai Strasbourgin lisäksi muuallekin seuraamaan toimintaa. Eli tässä toimitaan samalla tavoin kuin tänne toimielimiin tulevien vierailijaryhmien kanssa. Kiitos sitten edustaja Vinci. Kiitoksia. Kansalaisläheisyys on tietystikin erittäin tärkeä asia. Kuinka tämä mobiiliparlamentaarium toimisi käytännössä? Kiertääkö se pääkaupungista toiseen vaiko osavaltion pääkaupungista toiseen. Ja mikä yhteys sillä on Europe Experience-näyttelyihin, mistä sen löytää, mikä haluan siellä käydä. Halusin tiedottaa tästä kansalaisille äänestäjille. Entä sitten parlamentin tiedotustoimistot? Tullaanko näitä näyttöitä pistämään näihin parlamentin tiedotustoimistoihin vai mihin niitä perustetaan? Herra Niin, itse asiassa on kolme erilaista järjestelmää, mutta ne täydentävät toisen Eurooppa Experience, Eurooppa-kokemus ensinnäkin, ja se on tarkoitus saada kaikkiin Euroopan unionin pääkaupunkeihin ennen toimikautemme loppua. Se on prioriteetti siis ja, ja se on todella kunnianhimoinen hanke. Samalla on selvää, että kaikki eivät suinkaan asu pääkaupungeissa tai eivät aina pääse pääkaupunkiin. Ja tästä syystä olemme ottaneet käyttöön myös kaksi muuta järjestelyä. Yksi on mobiiliroolipeli, jota voi pelata tai on voi kutsua esimerkiksi parlamentaarissa Brysselissä henkilöä olemaan meppi. Ja sitten katsotaan, siitä, siitä voi oppia, minkälainen on MEPin työskentelytapa. Ja näin voidaan tehdä yhteistyötä koulujen, kaikkien erilaisten yksiköiden kanssa, jotka haluavat tehdä yhteistyötä kanssamme kautta yhteistoimistomme. Ja sitten kolmas osio, joka vielä ei ole olemassa, mutta joka on menossa pilottivaiheeseensa, eli tämä mobiiliparlamentarium. Meillä on tällaisia busseja tai rekkoja, kuten monissa muissakin poliittisissa ja muissakin aktiviteeteissa on, jotka menevät maaseudulle, äärialueille, sellaisille alueille, joissa on vaikeampi järjestää toimia. Kysymys ei ole siitä, että pysähdytään kylään ja avataan bussin ovet, vaan tietysti tätä täytyy sitten koordinoida erilaisten muiden toimien kanssa, joita kyseisen maan toimistomme ottaa käyttöön. Ja näin olemme konkreettisemmin mukana erilaisten yhdistysten kautta, jotka ovat kiinnostuneita toimistamme. Ja näin voimme myös ottaa tähän MEPit mukaan. No further questions? Eikö ole muuta kysyttävää? Siinä tapauksessa annan puheenvuoron Rova Leena Linnukselle, INLO-pääosaston pääjohtajalle. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tilaisuudesta esitellä teille meidän pääosastomme, joka vastaa infrastruktuurista ja logistiikasta tietystikin sen jälkeen, kun varapuhemies Silva Pereira ja pääsihteeri jo puhuivat asiasta. Paikalla myöskin kaksi kollegaani. Tämä kaiken valossa kenties voin lyhyesti vielä mitä siihen, mitä pääsihteeri sanoi eilen. Eli se parlamentaarisella kaudella hyvin voimakkaasti painotettiin sitä, että halutaan parantaa sekä jäsenten että henkilökunnan työolosuhteita kaikissa kolmessa toimipaikassa – tietystikin tätä pistettiin vahvasti täytäntöön INLO-pääosaston toimien kautta. Paransimme myöskin vierailijoiden palveluita. Jatkamme edelleenkin tätä työtä myöskin vuoden 2021 aikana. Mitä kiinteistöstrategiaan tulee, mikä oikein muistan, Edustaja Usakov eilen esitti tätä koskaan kysymyksen. Halusi tietää asiasta enemmän. Puhemiehistö on ehdottanut pitkä, pitkän aikavälin strategia asiasta. Toimitamme tämän tiedon teille kaikille. Tietyt budjettikohdat liittyvät koko tähän strategiaan pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi ympäristöasioiden otsakkeen alle on pistetty energiatehokkuus, ympäristönormit, se, että infrastruktuuri, kiinteistöt ja kaikki muut ovat viimeistä huutoa, mitä markkinoilta löytyy. Lisäksi logistiikkapalvelut, kuljettajapalvelut mepeille, muovipullojen poistaminen kokouksista. Kaikki nämä liittyvät ympäristöotsakkeeseen. Lisäksi jatkossakin parannamme palveluita vierailijoille. Kuten herra Duk sanoi, puhemies haluaa, että Europa Experience otetaan täysimittaisesti käyttöön kaikkialla vuoteen 2024 mennessä, eli kaikkiin muihinkin jäljellä oleviin jäsenvaltioihin halutaan tämä näyttely. DG Safe on meidän läheinen kumppanumme. Me pyrimme parantamaan kiinteistöjen turvallisuutta. Lisäksi pyrimme linkittämään rakennukset toisiinsa ja sulkemaan sen aukon, joka meillä täällä Brysselissä on. Eikä tämä TREV kakkosrakennus on tässä kyseessä. Lyhyesti ensi vuoden talousarviosta, mutta ennen sitä haluaisin sanoa, että DG Inlon budjetti ei ole koskaan lineaarinen. Olemme pääosasto, joka tarjoaa palveluita muille. Käytämme hyväksemme myöskin moni hyvin pitkälti julkisia hankintoja. Me teemme pelkästään julkisia hankintoja. Meillä on hankintakilpailuja. Meillä oli 600 miljoonaa olevaa sopimusta. Markkinatilanteen muuttuessa hinnatkin muuttuvat. Jo ennakoin joitakin kysymyksiä, joita edustaja puusilahra varmaan esittää. Voin todeta, että energian hinnan nousu johtuu lähinnä markkinoiden toiminnasta. Brysselissä energian hinnat ovat kasvaneet noin 28 prosenttia, mikä on valtava luku. Luxemburgissa toisaalta uuden Adenauer-rakennuksen myötä energiakulut ovat pienentyneet, koska siellä käytetään maalämpöä hyväksi. Ja myöskin Strasbourgissa ja joissakin tiedotustoimistoissa energian hinnat ovat nousseet, joten kyse on markkinoiden muuttumisesta kun tarkastetaan hinnan nousua. Joihinkin budjettikohtiin on saatu tehtyä leikkauksia hiljattain, kuten Herakleti sanoi, 219 236,4 miljoonaa vain käytettiin, eli 99 prosenttia Inlon budjetista. Tämä osoittaa, että periaatteessa olemme miltei pennilin käyttäneet kaiken, jota meille on annettu Tietystikin seuraamme myöskin energiadirektiiviä. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöjä täytyy kunnostaa vuosittain. Vuoden 2021 budjetin lisäys voidaan selittää lähinnä Europe Experience-näyttelyillä. Osittain se selittyy sillä, että valmistellaan myöskin tulevaa, tulevia korjaustöitä, jotka tietystikin täytyy hyväksyttää puhemiestössä ja budjettivaliokunnassa SPAC-rakennus ja on rakennus sen lopun saattaminen Luxemburgissa. Nämä ovat suuria menoeriä, jotka johtavat kasvuihin 14,2 miljoonaa verrat lisäystä vuoden 2020 budjettiin, eli 6,3 prosenttia lisäystä, joten meidän budjetti pyytämään on 40,71 miljoonaa. Näin paljon pyydämme rahaa ensi vuodelle. Kiitos sitten edustaja Chastel. Euh, kiitoksia, kiitoksia tästä esityksestä. Otitte esille muutamalla sanalla Eurooppa-kokemuksen, kuten myös kolleganne kompääosastolta. Teille kahdelle tämä on tietysti suuri haaste. Se on suuri myöskin rakennuksellinen haaste, varsinkin koetaan huomioon kaikki nämä määräajat, jolloin haluatte laajentaa tämän koskemaan kaikkia jäsenvaltioita vuoden 2021 loppuun asti. Haluaisin, että selvittäisitte meille sitä logiikkaa, mikä on näissä olevissa, olemassa olevissa sopimuksissa toimitiloista, miten pitkälti on tätä tehty, miten paljon on muokattu rakennuksia, mitä, millä tavalla aiotte toimia eri pääkaupungeissa, joissa tätä kehitellään? Thank you. Rovalinnus, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hyvä kysymys ja myös kysymys, johon on sekä helppo että hyvin vaikea vastata. Ensinnäkin teemme tiivistä yhteistyötä viestintäpääosaston kanssa. Olemme kumppaneita tässä, jotta tämä toive myös voitaisiin toteuttaa. Ja teemme, toimimme kumppanuudessa myös komission kanssa. Tilanne on se, että meillä on yhteystoimistoja 36 paikassa, eli pääkaupungeissa ja tietyissä jäsenvaltioissa meillä on myös toinen yhteystoimisto. Puhemisto haluaa, että pääkaupunkeihin saataisiin todella kaikkiin yhteystoimisto. Meillä on parlamentarium täällä Brysselissä, meillä on toimintaa Strasbourgissa, Berliinissä ja Berliinissä ja Helsingissä hieman eri mallilla, sitten Ljubljanassa ja Kööpenhaminassa ja pian avataan toimista myös Tallinnassa. Me arvioimme markkinoita sellaisissa paikoissa, joissa vuokrasopimukset ovat toimistoilla päättymässä ja yhdessä viestintäpääosaston ja komission kanssa arvioimme kolmessa osassa markkinoiden kehitystä. Katsomme julkisia tiloja tälle Europe Experience-toiminnalle. Samoin toimista tilaa parlamentin henkilö, henkilöstölle ja komission henkilöstölle. Näin saamme tiettyä joustavuutta ja pystymme valitsemaan sitten parhaat tilat jokaisessa pääkaupungissa ja myös leikkaamaan kustannuksia, koska suuntaukset ja toiminta toimistotilojen osalta on erilainen kuin ovat erilaisia kuin 25 vuotta sitten. Näin pääsemme eteenpäin. Tällä hetkellä kartoitamme tilannetta Dublinissa, Pariisissa, Roomassa, Prahassa, Tukholmassa ja Haagissa. Ja hyvin pian avaamme kartoituksen yhdeksässä muussa maassa ja näin vuonna 2021 meillä siis on yhtä aikaa paljon meneillään. Eilen kuultiin hyviä kommentteja parlamentin jäseniltä, esimerkiksi edustaja Kelleriltä. Hän korosti sitä mahdollisuutta, että Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioihin – saataisiin mahdollisuus avata tällaisia toimistoja. Meillä on painopistealueita, aivan kuten herra Duk juuri sanoi. Ja pyrimme siihen, että tämä tärkeä viesti saataisiin välitettyä Europe Experiencein kautta eteenpäin. Kiitos. Onko muuta kysyttävää tai kommentteja? Rouva Keller. Monsieur le Président, merci. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Linnus tästä esityksestä. Ihan vain otan ne kysymykset, jotka esitin eilen pääsihteerille. Hän vastasi aika teknisesti. Tai sitten siis kysymykset ovat aika teknisiä. Hän ei kyennyt vastaamaan. Ensinnäkin rakennusten ylläpito. Olemme saaneet nähdä, miten tärkeää se on, kun olemme käyneet näissä rakennuksissa. Onko olemassa erityinen budjettikohta, ja en löydä sitä tästä osasta kaksi, mutta olen vasta täällä aika uusi, joten olen oppimassa. Kun kyseessä ovat tärkeät investoinnit, esimerkiksi eri katton eristämisen, sokkelikysymykset, sellaiset, jotka ovat tärkeitä asioita, jotta nämä rakennukset kestävät kauan 3 prosenttia investoinneista on tarkoitus käyttää remonttikuluihin. Te vastasitte Euroopan kokemuksesta erittäin tarkasti. Sitten toinen kysymykseni spinellirakennuksesta. On saatu nähdä esimerkiksi nämä lämmityslaitteiden remontoinnit, mutta ei näistä täällä missään budjettikohdassa. Ja sitten spark rakennuksesta 10,3 miljoonaa löytyy osasta kaksi ja siellä olevista maksusta. Voisitteko tätä hiukan selvätä? Kiitoksia. Thank you very much, um, Mrs. Keller, for this Kiitos paljon Rova Keller tästä erittäin osuvasta kysymyksestä. Ensinnäkin kunnostus- ja korjaustöistä tai teknisten fasiliteettien uudistamisesta että paloturvallisuudesta ja tämän tyyppisistä kysymyksistä toteaisin, että ensinnäkin meillä on monivuotinen investointisuunnitelma, korjaussuunnitelma, kunnostussuunnitelma, joka koskee kumpaakin paikkaa. Kaikki kiinteistöt ovat tässä mukana sekä Brysselissä että Strasbourgissa. Meillä on kymmenenvuotinen investointisuunnitelma. Investointikustannukset ja korjauskustannukset ovat puolta 20.07. Voisimme yksityiskohtaisesti käydä lävitse koko meidän budjettimme, mutta ei nyt voi tehdä, koska tässä menisi kaikki aika. 20.07 budjettikohdassa nämä ovat. Tämä on budjettikohta, josta maksetaan rakennuskunnostus- ja ylläpitostyötä. Ylläpitokulut ovat 2021 budjettikohdassa jossa myöskin siivous ja päivittäinen ylläpito kaikissa toimipaikoissa mukaan luettuna yhdystoimistot ja kolme toimipaikkaa. Mitä puolestaan tulee SPAC-rakennukseen? Puhemies on tehnyt heinäkuussa 2018 päätöksen järjestää arkkitehtikilpailu. Tarkoituksen joukko ympäristöystävällisellä tavalla kunnostaa rakennus tai sitten se rakennetaan kokonaan uudestaan alusta pitäen. Tietyssä rahoitushaarokassa pitää säilyä. Tämä on ehtona tässä arkkitehtikilpailussa. Arkkitehtikilpailu on vieläkin meneillään. kilpailun tulokset tulen esittelemään puhemiestölle ja sitten puhemiestö tekee päätöksen sen osalta, tehdäänkö ympäristön kannalta erittäin pitkälle menevä kunnostustyö, varkantakorkannus kokonaan uudestaan. Tästä tulee tietystikin tieto myöskin budjettivallan käyttäjille, että tulette tietämään tästä asiasta. Oli miten oli. Miksi sitten pyydämme alustavaa rahoitusta tätä varten? Kumpikin vaihtoehto on erittäin merkittävä. Meillä täytyy olla riittävästi teknisiä toimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi tulkkauskeskus Spark-rakennuksessa pitää ensinnäkin siirtää toiseen rakennukseen ennen kuin tehdä mitään muuta. Sama pätee myöskin lehtimiesten tiloihin ja kokoustiloihin ja lehdistökeskukseen tuossa rakennuksessa. Myöskin parlamentin johtoelinten puheenjohtajakokouksen ja puhemiehistön toimitilat ovat myöskin tuossa rakennuksessa. Ne kaikki täytyy tietystikin ennen mitään kunnostusta tai korjaustöitä siirtää muualle. Siksi meillä on tällaisia valmistelevia alustavia kustannuksia, jotka liittyvät SPAC-rakennukseen. Tämän valmistelevan työn lisäksi kaikki suunnittelutyö ja muu edellyttää jo nyt rahoitusta. Siksi olemme pyytäneet 10,3 miljoonaa euroa jo etukäteen. Kiitos, onko mitä muuta kysyttävää? Ellei ole, anna nyt puheenvuoron Ma- Walter Mavridille, joka tulee käännöspääosastolta. Olkaa hyvä. Mr. President, uh, I'm honored to be here. Uh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Suuri kunnia saada olla täällä paikalla ja puhua käännöspääosastosta. Ensinnäkin aloittaisin ehkä kertomalla muutamasta tavoitteista, jotka meille ovat strategisesti tärkeitä. Niistä ensimmäinen kertoo itse itsestään monikielisyys, se, että käytetään näitä 24 kieltä sisällössämme ja tuotamme käännöksiä sekä lainsäädäntö että muuhun työhön. Toinen tavoitteemme jonka haluaisin ottaa esille. Sen tavoitteena on keskittyä tähän yksinkertaiseen työhön, joka on uusi kansalaistemme kieli, niin että voitaisiin samalla olla myös tehokkaita. Eli kun tätä tarkastellaan, olemme myös katsoneet sitä, mitkä meidän etumme ovat pääosastossamme. Ensinnäkin Olemme kielellinen auktoriteetti 24 kielellä, teemme yhteistyötä talon sisällä Euroopan parlamentin kanssa, mutta myös kansallisten viranomaisten ja instituutioiden kanssa kaikissa niissä maissa, joista kielemme ovat peräisin. Toinen kohta koskee sitä teknologiaa, joka meillä on käytössämme, jota olemme kehitelleet ja johon investoimme rahojamme. Myös tekoäly Ajatuksena on se, että pyrimme investoimaan ja kehittämään kaikkien 24 kielen kohdalla tilannetta ja ehkäpä ne kielet, joita puhutaan hieman vähemmän, laitetaan myös digitaaliselle kartalle. Kaikkein tärkeintä ovat kuitenkin ne ihmiset, joita meillä on yli 1100 asiantuntijaa eri profeileissa ryhmittyneenä kolmeen eri sektoriin – ne, jotka käsittelevät käännöksiä, jotka tukevat tätä käännösprosessia ja ne, jotka käyttävät voimavaroja. Tietysti sata tarvitaan vaikuttavalta, kun sanon 2,7 miljoonaa sivua vuosittain. Se koski vuotta 2018, silloin kun asiakirjoja kaikkein eniten, mutta keskimäärin noin 2 miljoonaa sivua siis vuosittain. Jos katsotaan vuoden 2018 lukua, voi verrata sitä seitsemän Harry Potter-kirjaan. Jos otetaan kaikki seitsemän Harry Potter-kirjaa ja käännetään ne 23 kielelle kahden viikon välein koko vuoden ajan. Se on se määrä, joka me käännämme pääosastollamme. Eli tästä näkökulmasta katsottuna olemme ehdottaneet myös sitä, kun olemme puhuneet budjettia, budjetista vuodelle 2021. Ensinnäkin haluaisimme kehitellä äh, sitä, että voimme investoida enemmän teknologiaan. Haluamme kehitellä sellaista teknologiaa, joka tukee johdonmukaista lainsäädännön kääntämistä kautta äh, tämän prosessin. Ja toinen kehittelee teknologiaa, jonka avulla päästään niin sanottuun selkokieleen tai kansalaisten kieleen. Toinen budjettikohta koskee sitä teknologiaa, joka auttaa meitä myös tehokkuudessa. Asia, josta on ehdottomasti hyötyä, kun pyrimme automatisoimaan tiettyjä tehtäviä ja näin voimme hyödyntää uusia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi puheen muuttamista teksti, tekstiksi tai äänen tunnustamisteknologiaa. Ja näin voimme paremmin saada vaikkapa kuuroille tai huonosti kuuleville parempaa teknologiaa käyttöön. Tätä voidaan käyttää sekä mepille että kansalaisille. Ja kolmanneksi, kolmas budjettiryhmä koskisi ihmisiä, varsinkin sitä, että koulutamme uusiin tehtäviin, joiden tavoitteet jotka liittyvät tämän uuden selkokieliskäytön lisäämiseen kaikissa vaiheissa, kaikkien kirjoittajien kohdalla Euroopan parlamentissa. Me tiedämme, että kyseessä on vaikea prosessi, mutta siitä on hyötyä, jotka ovat tässä mukana. Ja siitä on hyötyä kansalaisten ja Euroopan unionin välisen kuilun umpeen kuromiseen. Ja Odotamme tätä kovasti. Haluan kiittää teitä siis tuestanne etukäteen ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Monsieur Chastel. Kiitos sitten edustaja Chastel. Euh, remercier pour leur travail à l'ensemble de nos interprètes. De... Kiitoksia pääjohtaja. Te kerroitte siis tulkien ja kääntäjien työhön liittyvästä budjetista. Meillä on tämä innovointikumppanuus, jonka teidän pääosastonne haluaa ottaa käyttöön. Tämä on tällainen ään, monikielinen reaaliaikainen automaattinen käännös- ja tulkkausväline, mikä ovat tähän liittyvät kustannukset ja tarvitaanko tähän henkilökuntamme koulutusta, otetaanko se osittain tai asteittain osaksi järjestelmiämme. Haluaisin kuulla tästä lisää. Sitten toinen kysymykseni liittyy käännösten osittaisiin kustannuksiin. Tämä liittyy äänestyksiin. Sitten tämän saman kysymyksen viime vuonna. Ja Tämä liittyy siis äänestysselityksiin, tulkki Tämä toi mukanaan yli 21 000 euron päivittäiset kustannukset, eli yli 900 000 euroa vuodessa. Eli Pitäisikö äänestysselityksen katsoa uudelleen ja voitteko vahvistaa tämän luvun ja onko teillä arvioita siitä, mitä ja kuinka, kuinka paljon maksavat täysistunnossa pidettävät minuutin puheenvuorot? Merci. Kiitoksia paljon. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Mitä innovatiiviseen kumppanuuteen tulee, tämä on todellakin uusi asia Euroopan parlamentissa ja laimaltikin toimielimissä. Parannusasetus tämän mahdollistaa. Puheen muuttaminen tekstiksi, tekstiksi on asian, jonka olen mainittu jo aiemminkin. Tämä saattaa olla yksi uusia palveluita, joita tarjotaan täysistunnossa tai muissa kokouksissa jäsenille. Se mahdollistaa sen, että saa automaattisesti puheen muutetuksi tekstiksi. Tämä tullaan linkittämään myöskin konekääntämiseen. Se voidaan ottaa mukaan järjestelmään, mutta tietystikin aloitamme tämän työn täysistunnosta pelkästään ja vain muutamalla kielellä. Sitten tätä lainataan myöskin muihin kokouksiin ja muita kieliä otetaan mukaan. Tarkoituksena on todellakin parantaa kuurojen ja kuulovammaisten saamia palveluita. Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus sille, että kaikki kielet saadaan mukaan. Kaupalliset markkinat eivät pysty tarjoamaan näitä samoja palveluita kaikilla 24 kielellä, koska jotkut niistä ovat vähemmän käytettyjä kieliä, eikä niin liity niin paljon kaupallista mielenkiintoa. Jotkut kielet voidaan kyllä saada digitaaliselle kartalle, mutta mikäli Euroopan parlamentissa halutaan taata monikielisyys ja muullakin, tämä on mielenkiintoinen hanke. Arvio kustannusarvio tätä varten on miljoona vuodessa kolmen vuoden ajan. Tämän innovatiivisen kumppanuuden kustannuserä valitun kumppanin kanssa on tämän suuruinen. Uskoakseni tähän täytyy ottaa huomioon muitakin kustannuksia, joita ei ole vielä laskettu, eli osallistujien mukana tuomat kustannukset, jotka ovat mukana tässä innovatiivisessa kumppanuudessa. Tällä tavalla me tämän asian näemme. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tätä kokeillaan. Siksi ohjauskomiteassa ovat mukana kaikki Euroopan parlamentin pääjohtajat jotka ovat kiinnostuneita tästä palvelusta. Mainitakseni niistä muutaman. Ensinnäkin täysistuntopalvelu, puhemiestöstä vastaava pääosasto, tulkki, ystävämme ja monet muutkin tulevat käyttämään tätä palvelua. Käännöspääosasto on tämän innovatiivisen kumppanuuden keskiössä. Nyt on kyse ensimmäisestä kokeiluvuodesta. Tämä arkkitehtuuri ja tämä arkkitehtuurin osa on erittäin tärkeä. Ja sitten tämä toinen kysymys, joka liittyy täysistuntoon erityisestikin siihen, että esitetään suullisia tarkistuksia, sanoo puhuja. vaihtoehdon, no vaihtoehto on ikään kuin käännöspalvelu, jota saa pyydettäessä. Kyse on tästä tilauspalvelusta ikään kuin, ja tällaista on hieman vaikea ennakoida budjetissa. Other questions? Muuta kysyttävää tai huomioita? Ellei ole, puheenvuoron saa, saa Anieska Walter Droppa Link-pääosaston pääjohtaja, olkaa hyvä. Mr. Chair, uh, thank you for this. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia mahdollisuudesta saada esitellä Link-pääosasto, joka vastustaa, tul- vastaa tulkkauksesta ja konferenssipalveluista. Me, mitä me teemme? Me tarjoamme logistisen ja teknisen tuen monikielisen parlamentin toiminnan edesauttamiseksi eri jäsenille, eri elimille, varsinkin myös jäsenten. Ja tässä suhteessa haluamme painottaa eri toimielinten toimintaa ja helpottaa kielimuorin ylittämistä lainsäädännöllisessä prosessissa. Mitä tämä sitten käytännössä merkitsee? Se merkitsee sitä, että me olemme kansanne ihan siitä lähtien, kun haluatte kokouksen järjestää. Meillä on tällaisia tapahtumien koordinaattoreita, kun kirjatte, mm, kun varaatte meiltä kokouksen, niin silloin meidän toimihenkilömme auttavat teitä kaikissa käytännön ongelmissa, näin, kun haluatte tällaisen kokouksen järjestää valiokuntien tai muiden elinten kanssa. Lisäksi tarjoamme tekniset fasiliteetit näissä kokouksissa. Meillä on konferenssiteknikot, ja tekninen infrastruktuuri ja lopuksi, vaan ei vähäisempänä, ja tämä on toimintamme ydin, tarjoamme tulkkauksen, jossa tulkit työskentelevät simultaanisti paikan päällä. Voivat myös tulla mukaan ne työmatkoille tai henkilökohtaisen tulkkauksen. Meitä on 550 henkeä henkilökunnassamme neljässä eri osiossa. Ylpeänä voimme todeta, että meidän hallintojoukkomme, meidän, missä naisia on 75 prosenttia, kun yleisesti ottaen mm, naisia on 58 prosenttia työntekijöistämme. Kun puhutaan kestävästä monikielisyydestä, Voin todeta, kuten tot, no, olen jo sanonutkin, niin me työskentelemme kaikissa kokouksissa vuonna 2018, joka on tämä vertailuvuosi. Noin 7000 kokousta, joissa oli tulkkeja, 250 henkilökunnan tulkkia ja 1500 freelancer-tulkkia, jotka ovat työskennelleet samoissa joukkoissa, mikä taas sitten puolesta vaatii sen, että investoidaan voimakkaasti siihen, että säilytetään markkinat ja taidot, sillä akkreditoimme yhdessä muiden EU-toimielinten kanssa tulkimme markkinoille. Yhdessä komission ja tuomioistuimen kanssa työskentelemme yhteistyössä monikieliskonferenssissa. 24 kieltä, tällaista ei ole muualla käytössä. Kaikki tämä vaatii myös investointeja tulkkien puolelta, jotain voisivat kehitellä kielitaitoon, jotta se tukisi toimintaa ja meidän täytyy ottaa huomioon myös uusi sukupolvi, joka työskentelee yhdessä kanssamme. Erittäin tärkeää on myös ohjelmointi ja rekrytointi, kun meillä on henkilökuntaa käytössä ja hyvin kehiteltyä tietoteknologiaa ja nyt sisarinstituutiomme komissio on tarkastellut, mitä IT-työkaluja meillä on käytössämme mahdollisesti se käyttöön niitä omassa rekrytoinnissaan ja toiminnassaan. Toinen osa tätä parlamentaarista toimintaamme kaiken kattavaa sellaista on konferenssipalvelut. Jälleen kerran vuonna 2018 mutta voisin kertoa tästä toimintamme laajuudessa. Meillä oli yli 23 000 kokousta, joita parlamentissa pidettiin. Me olemme läsnä, kuten totesin, ja olemme hallinnoineet 250-300 jäsenten näyttelyä vuosittain. Olemme myös järjestäneet poliittisten ryhmien kokouksia näiden kolmen työpaikan ulkopuolella. Kaikella tällä on ollut vaikutus ja se määrittyy myös budjetissa. Konferenssin järjestämisessä olemme investoineet voimakkaasti innovointeihin. Olemme kehitelleet konferenssin järjestämiskonseptia ja olemme myös osallistuneet tähän osallistujien osallistumistyökaluun, joka luo yhden ainoan alustan kaikille ja yhdistyy sitten SAFE-pääosaston akkreditointijärjestelmään. Meillä on myös muita hankkeita, esimerkiksi etäpalvelut virtuaalikokouksiin, erilaisten webinaarien ähm, moderointi ja ennen kaikkea meidän täytyy säilyttää ja uudenaikaistaa jatkuvasti infrastruktuuriamme ja meillä on budjetti kohta, miltei 10 miljoonan suuruinen, joka on tähän tarkoitukseen suunnattu. Kiitoksia. Monsieur Chastel. Edustaja Chastel. Euh, Kiitoksia. Tästä, mitä sanoitte viimeiseksi, tässä puhuttiin äh, konferenssin infrastruktuurin modernisoinnista. Haluaisin kuulla tästä hieman lisää. Puhutaan äh, viimeisen sukupolven IT-teknologiasta, kameroista. Haluaisin kuulla tästä strategiasta hieman lisää sen taustoista ja kustannuksista. Kiitos. Euh, Kiitos arvon esittelijä. Toden totta, strategia perustuu puhemiehistön tekemään päätökseen. Me pyrimme saman aikaan synergiaa ja käyttää hyväkseni uutta teknologiaa, jota kehitellään markkinoilla. Olin viime viikolla Amsterdamissa tutustumassa palveluihin, joita voisimme käyttää hyväksemme, välineisiin, jotka voisimme ottaa käyttöön konferenssien yhteydessä. Amsterdamin messuilla kävin tutustumassa erilaisiin vaihtoehtoihin. Tällä hetkellä teemme työtä sen puolesta, että saamme aikaan synergiaa. Koordinoimalla kaikkea, joka liittyy konferenssiteknologiaan, kaikkea mitä salissa on mukaan luettuna, videokonferenssi, vaihtoehto, eri parlamentin osastot hoitaa näitä asioita. Teemme eläistä yhteistyötä esimerkiksi ITEC-pääosaston kanssa. Meillä on budjetinsa. He pyrkivät kehittämään IT-alan liittyviä mahdollisuuksia. Ja mainitsitte juuri tällaisen vision. Tulkit ja muut, jotka ovat kokouksessa, luottavat verkkoon ja IT-järjestelmiin ja niihin pääsyyn, kun he työstävät asiakirjoja esimerkiksi. Tähän puhuttiin juuri tästä. Kokonaiskustannukset jakautuvat eri budjettikohtiin. Meillä on budjettikohta, joka liittyy hajatushankkeeseen ja IT-alan toimintojen kehittämiseen – se on uusi budjettikohta ensi vuoden talousarviossa. Miljoona 200 000 euroa. Siellä kehitetään uusia välineitä, kuten re- rekisjärjestelmää tai välineitä, joka mainittiin, välineitä, joilla tuetaan webinaarien järjestämistä ja uuden aikaistamista tämän tyyppisten palveluiden kohdalla. Puolittikohtaa Käytän myöskin kohtaa 4004 kohtaa. Tämä liittyy konferenssilaitteisiin ja konferenssitekniikkaan. Etähallinnointi otettu jo käyttöön. Tänäkään päivänä ei täällä ole konferenssitekniikkoja paikalla, koska hän hoitaa tätä kokousta keskitetystä ohjaustilasta etänä. Voimme tarjota etäpalveluita kokouksia varten, mikäli sali on esimerkiksi koko sali on liian pieni. Tätä mahdollistamme, että etänä voi seurata kokouksia, joita parlamentissa järjestetään. Kiitoksia. Onko muuta kysyttävää? Sino, if, uh, so I give the word now to Mr. Walter Petrucci siinä tapauksessa ITEC-pääosastolta. Pääjohtaja saa puheenvuoron. Petrucci. Herra Petrucci. Yes, thank you, uh, Mr. Chair, for giving me, giving me the floor. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Aluksi kerron lyhyesti ITEC-pääosastosta. Se tarjoaa IT-tukea e ja erilaisia tukitoimia parlamentin mepeille ja muille toimijoille. Me ostamme ohjelmistoja, ylläpidämme niitä ja näin autamme lainsäädäntötyötä ja hoidamme myös multimedia- ja tulostuspalvelut. ITEC-pääosastossa on tehtävä ollaan tekemässä valtavia muutoksia, jotta palvelumme pidetään turvallisina, innovatiivisina ja sellaisina, että ne soveltuvat mepeille ja muulle henkilöstölle. Haluamme sisäistä kapasiteettia, jonka kautta voidaan viedä eteenpäin teknologisia innovointeja, innovaatioita. Tämä näkyy pikemminkin kolmen eri toimintatapana. Ensinnäkin haluaisimme, että Euroopan parlamentin IT-ekojärjestelmä on tulevaisuudessakin kestävä. Siihen tarvitaan 4,2 miljoonaa pilvikeskukseen, reilu 2 miljoonaa datakeskukseen ja noin 3 miljoonaa sitten kyberturvallisuutta varten. Vuonna 2021 on pilvipalveluihin siirtymisessä keskeinen vuosi. Entistä suurempi osa palveluista toimii vain pilvessä ja täytyy varmistaa, että parlamenttia ei jätetä tulevaisuudessakaan teknisen kehityksen ulkopuolelle. Pilvipalveluiden käyttö lisää kapasiteettiamme, kestävyyttämme ja IT-palveluiden jatkuvuutta. Ja näin voidaan myös tarjota entistä enemmän ja pika, pikaisemmin ja tehokkaammin palveluita MEPEille, jotta voidaan varmistaa se, että datakeskuksemme voivat toimia yhtä hyvin. Täytyy katsoa arkaluontoista tietoa ja tiedon pitää pysyä myös omissa toimintapisteissämme ja täytyy katsoa oman datakeskuksemme ja pilven välistä yhteentoimivuutta. Tarvitaan tasapainoa. Budjetin korotukset osittain johtuvat siitä, että pyritään saamaan näiden kahden maailman parhaat palat käyttöön sekä pilvipalveluista että datakeskuksista. Myös sisäinen kyberturvallisuus kapasiteetti täytyy varmistaa. Se on kriittisen tärkeää, jotta toimielimemme toiminta voi jatkua. Kaikki tiedätte, että verkkoiskut ovat entistä hienovaraisempia ja meidän täytyy jatkuvasti parantaa Me tältä osin. 3,4 miljoonan budjettipyyntö ei oikeastaan riitä vielä kattamaan kaikkia tarpeitamme vaan liittyy pikemminkin nykyhetken äh, hallintokapasiteettimme. Meidän täytyy investoida uusiin laitteisiin ja tätä kautta voimme käyttää infrastruktuuria paremmin ja saada mobiilia, mobiililaitteita paremmin käyttöön kaikille. Liikkuvan työn, mobiilin työn lisääminen edesauttaa paperittomuutta, erityisesti valiokuntatyössä. Ja näiden laitteiden käyttöä katsotaan vuodesta 2020 eteenpäin vuoteen 2024 asti. Ja näin voidaan arvioida sitten myös pöytätietokoneiden käyttöisten vanhentumista. Toisessa osassa meillä on siis 2,4 miljoonan määrä rahapyyntö. Tässä meillä on myös oma strategiamme. Haluamme hankkia paketteja markkinoilta niin, että voidaan käyttää nopeampia ratkaisuja tässä talossa. Sitten kolmas toimintalinja. Meidän Täytyy modernisoida nykyistä infrastruktuuriamme, mikäli se on vanhentunutta. Joten vuonna 2021 tähän liittyy se, että parlamentin vanhentuneet äänestyslaitteet pitää korvata kokoussaleissa. Vuonna 2021 aloitetaan vanhimpien äänestys salien laitteiden uusiminen sekä Brysselissä että Strasbourgissa. Työtä jatketaan vuoteen 2024 asti, jonka aikana korvataan sitten myös täysistuntosalien ja muiden salien loput äänestyslaitteet. Tähän liittyy 1,8 miljoonan euron budjettipyyntö. Kiitos. Merci, Monsieur Chastel. Kiitos, edustaja Chastel. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Muutama kysymys teille. Teidän se esityksen oli kuitenkin selkeä. Siinä vastattiin jo joihinkin kysymyksiin. Teknologiakehitys ja verkkoturvallisuus ovat selkeästi teille tärkeitä kysymyksiä. Ja me ymmärrämme sen kaikki tietenkin, varsinkin kun katsomme tätä äänestysjärjestelmää, joka on nyt vanhanaikainen, joka aiotte korvata uudella. Ja kun kysymys on myös hybridilaitteista hybridilaitteiden käyttöönotosta. Haluaisin kuulla määrällisesti, kun kysymys on näistä laitteista, kuinka paljon niillä säästetään? Sillä nämä hybridithän, mitä ne korvaavat? Ne korvaavat pöytätiekoneet ja kannettavat kaiken muun teknologian, mitä me käytämme tänä päivänä. Oui, monsieur le rapporteur, merci pour... Euh, Kiitos esittelijälle tästä kysymyksestä. Toden totta mutta aiomme ottaa käyttöön hybridilaitteita erittäin hyvin toimivia sellaisia. Tämä lisää liikkuvuutta ja lisäksi meillä on kiinteitä pöytäkoneita, jotka mahdollistavat sen, että voi täysin tehdä täysimittaisesti töitä digitaalisessa ympäristössä integroidulla tavalla – Tämä on sitä sen, että voi tehdä työtä sekä parlamentin sisäpuolelta ulkoa käsin täysin samalla kapasiteetilla. Tuhat 1400 euroa on suurin piirtein täysin laitteen hinta. Niitä otetaan 930 käyttöön. 2000 on jo käytössä. 9300 laitetta otetaan käyttöön. Näitä tarjotaan myös mepele avustajille. Tänä vuonna aloitettiin tämä. Tämä jatkuu vuoteen 2024 saakka. 500 on tulossa tänä vuonna. Tulemme systemaattisesti korvaamaan joka vuosi tietyn määrän pöytäkoneita. Tarkoituksena ei ole korvata pöytäkoneita pelkällä hybridillä, vaan lukuisia pöytäkoneita, koska hallinnossa on henkilöitä, jotka tekevät työtä kolmessa paikassa ja MEPillä on kaksi toimipaikkaa ja useilla on lukuisia pöytäkoneita. Pyrimme nyt vähentämään parlamentin koneiden määrää tässä saada merkittäviä säästöjä aikaan, ei pelkästään siten, että pöytäkoneet korvataan kannettavilla koneilla, vaan samalla vähentää myöskin näiden laitteiden hallintakuluja. Voi hyvinkin kuvitella, että mikäli meillä on 18 000 pöytäkoneita, jotka korvataan, tai tällä on 18 000 pöytäkonetta, niin liittyy hyvin paljon työtä niiden ylläpitoon, hallinnointiin, kun tarkastetaan hallinnoin ja meppien käyttämiä koneita ja myöskin näitä liuteltavia koneita. Niihin miettii hyvin paljon työtä. Onko muita kysymyksiä? Ellei ole, annan puheenvuoron e- Elio Karotsalle, joka vastaa turvallisuuspääosastosta. Kiitoksia. Kiitoksia saada esitellä SAFE-pääosasto, sen rakenteet, ja varsinkin ne kehykset, jossa tämä uusi pääosasto työskentelee. Meidän tavoitteenamme on taata turvallisuus, sekä henkilöiden että varallisuuden turvallisuus rakennusten sisällä ja tarjota sellainen työympäristö, joka on turvallinen sekä me että henkilökunnalle. Samalla sen tulee mahdollistaa se, että instituutio on avoin, joka äh, se nimittäin luonnehtii meitä ja on meille tärkeää. SAFE-pääosastolla on perusturvallisuus käsite, jonka puheenjohtajisto on hyväksynyt – Ja tämä strategia pohjautuu viiteen pilariin. Ammattimaistaisemiseen, uuteen teknologiaan, riskiarviointiin ja turvallisuuskulttuuriin. Jokaisessa näissä kohdassa SAFE-pääosasto on toiminut jo vuodesta 2014 eteenpäin. Ja Strasbourgissa ja Brysselissä tehty toiminta Kuten näette budjetista, aiotaan siirtää myös vuoden 2021 alusta Luxemburgiin. Luxemburgissa on odoteltu politiikkamme kehitystä ja kuten tiedätte, tämän vuoden lopussa sitten tämä työ on viety päätökseen. Ammattimaistaminen on tapahtunut. Meillä on nyt erittäin korkeatasoista työn erittäin korkeatasoisia työntekijöitä kaikilla eri tasoilla. Ja tätä voidaan verrata ihan kansallisten parlamentin tasoon. Meillä on ollut mahdollisuus myös tavata näitä kollegoitamme. Riskivarvioinnissa kaikki pohjautuu räätälöityyn turvallisuusstrategiaan, jonka pohjalta tämä turvallisuusstrategiamme parlamentissa on järjestetty. Uusi teknologia sen suhteen tavoitteena on toteuttamissuunnitelma vuosi 2015-2020 ja tällä on budjettivaikutuksia myös vuoteen 2021. Juridinen puitteisto, oikeudellinen puitteisto puheenjohtajisto hyväksyi vuonna 2018 oikeuspuitteiston, jossa meillä on näitä viitekohtia SafePää-osastolle. Tämä säännöstö on julkaistu myös virallisessa lehdessä. Meillä on kolme pääosastoa horisontaalisesti katsoen organisaatio pohjautuu nimenomaan synergialle ja yhteistyöllä kaikkien eri näiden yksiköiden välillä. Se mahdollistaa sen, että turvallisuus on yksi yksittäinen asia, jota ei voida jakaa. Me olemme täysin epätyypillinen pääosasto, radikaalisti poikkeava muista tämän instituution pääosastoista. Ja 80 prosenttia työntekijöistä me ovat sopimussuhteisia työntekijöitä. He ovat saavutettavissa aina 7 päivää seitsemästä vuoden ympäri. Parlamentti on ainoa toimielin, joka on ottanut sisäisen tällaisen palvelun käyttöön ja se toteuttaa tärkeää toimielinten välistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Muutama luku Eilen kuulitte niitä pääsihteerin suusta. 10 000 ihmistä tulee päivittäin parlamenttiin vuonna 2019. Meillä oli miljoona vierailijaa. 2019 järjestettiin 4 miljoonaa tapahtumaa, joihin osallistui 250 000 vierailijaa. Ja sitten vielä 700 protokollavierailua. Lisäksi Saatte nähdä, että kulu on jonkun verran laskettu tietyissä ohdissa, mutta Luxemburgin kohdalla sitten taas budjetti on kasvanut. Siellä on 1400 uutta sopimussuhteista työntekijää. Eli näin kokonaisbudjetti on suurin piirtein sama kuin viime vuonnakin. Oui. Esther Chastel. Kiitokset tästä esityksestä. Palaisin vielä tähän turvallisuuden sisäistämiseen Luxemburgissa ja sopimus toimihenkilöiden ryhmän yksi palkkaamiseen. Sitten teille nyt objektiivisesti naivin kysymyksen. Tällainen sisäistäminen on nyt nähty vuoden 2021 budjetin kautta. Ja paikat on julkaistu ilman, että niistä olisi missään, ainakaan budjettipäätöksessä keskusteltu ja haluaisin tietää, miten voidaan selittää, että nämä työpaikkailmoitukset on jo julkaistu, vaikka ollaan vasta budjettityön alussa. Esittelee esittelemisen kysymyksen. Salin, että, että viittaan päätökseen ottaa parlamentin turvamiehet parlamentin työntekijöiksi. Päätös tehtiin 2012 Strasbourgissa ja Brysselissä Tämä tehtiin jo aiemmin ja Luxemburgin osalta tätä viivästyttiin. Tämä liittyi kiinteistöpolitiikkaan osin. Tästä on saatu pieniä säästöjä. Nyt kun turmiehet ovat parlamentin työntekijöitä, noin miljoona euroa on säästynyt Luxemburgissa ja aina on pidetty kiinni siitä, että säästöt, joita tästä koituvat, toteutuvat kauden 2015-2020. Rahaa oli käytettävissä ja tehtiin poliittinen päätös. 2012 siis. Tämä tässä oli taustalla. Kiitoksia. Onko muuta kysyttävää? Ellei ole, niin Haluan lämpimästi kiittää seitsemää pääjohtajaa, jotka olivat paikalla antamassa meille tietoja ja vastaamassa kysymyksiimme. Kiitos paljon. We, we take a five minute break and then... Pidetään viiden minuutin tauko ja sitten jatketaan. Vuoden 2021 talousarvion suuntaviivoista. We continue, uh, our... Me jatkamme nyt kokoustamme, joten menemme esityslistalla kohtaan 14. Kyse on talousarvio vuoden 2021 alustavista arvioista tai suuntaviivoista. Suuntaviivat ovat painava asiakirja, jossa parlamentti ilmaisee kantansa ensi vuoden talousarvioon – komission täytyy ottaa paremmin kanta huomioon silloin, kun se valmistelee talousarvioesitystä. Toisin kuin aiemmina vuosina, parlamentin muutkin valiokunnat saavat aikaa ottaa kantaa suuntaviivoja koskevan asiakirjan. Näin parlamentin kanta on mahdollisimman yhtenäinen ja mahdollisimman monen näkemys otetaan siinä huomioon. Annan nyt puheenvuoron edustaja Lahuturuulle. Hän voi nyt esitellä mietintöluonnoksensa. Edustaja Lahuturu. Bonjour, euh, cher. Kiitoksia. Kiitoksia ja hyvää huomenta, hyvät kollegat. selvittää teille näitä vuoden 2021 suuntaviivoja budjetille. Erityinen vuosi, koska se on ensimmäinen monivuotisen rahoituskehyksen vuosi ja olemme nyt keskellä neuvotteluja. Ja toivon tietysti, että tästä minun työstäni on hyötyä myös monivuotisen rahoituskehysneuvotteluissa. Ja näin voimme neuvotella siitä ja omista varoista. Kuten totesitte, hyvä puheenjohtaja, nämä suuntaviivat ovat tärkeät, koska ne ilmaisevat parlamentin tahdon ja tässä on poistettu mandaatti heinäkuun trilogille. Se on tärkeä. Kyseessä on erittäin monimutkainen neuvottelu, koska Viime vuonna olimme monivuotisen rahoituskehyksen viimeisessä vuodessa ja nyt tiedämme, että neuvottelut uudesta ovat hankalat. Meillä on paljon ehdotuksia. Ja Jean Michelin neuvotteluissa keskustelemme 1,7 prosentista BKT, 1,07 prosentista anteeksi BKT. Ja Tämä on tietysti tärkeää. Budjetti 2025 poliittista ryhmää oli samaa mieltä ja tästä syystä onnistuimme voittamaan 1,9 miljardia enemmän kuin mitä hallitustavaltion päämiehet meille myönsivät. Ja toivottavasti nyt sitten tänäkin vuonna meitä on viisi ryhmää, jotka työskentelevät yhdessä ja esitämme yhteisiä tarkistuksia. Varsinkin otetaan huomioon tämä yhteinen järjestelmä. Jos me emme ole yhtenäisiä, niin parlamentilla on kyllä hankala tulla kuulluksi. Ja ne, jotka ovat mf neuvottelussa mukana, niin olen tietysti heidän käytettävissään. Totesin, että tänä vuonna, tämä vuosi on ollut erityinen. Se on ensimmäinen monivuotisen rahoituskehyksen vuosi. Ja en tiedä, näettekö tätä PowerPointia siellä. Näemme, että kaikista ponnisteluista huolimatta jean Michelin ehdotus on ehdotus taaksepäin. Kuitenkin meillä on ollut suuria tavoitteita, kaksi prioriteettia, joita me työstämme yhdessä seuraavien viikkojen aikana. Ensimmäinen on tietysti, että onnistumme tässä vihreässä sopimuksessa, jotta voimme vähentää hiilidioksidipäästä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja voimme lämpöeristää rakennuksia ja saada julkista liikennettä miltei kaikkialle. 14. ensimmäistä päivätyssä asiakirjassaan on sanottu, että puuttuu noin 400-600 miljoonaa, jotta voitaisiin toteuttaa tämä vihreä sopimus. Euroopassa neuvottelusta asiasta ei ole puettu paljon, mutta oletetaan, että meille tulee suuri talouskriisi. Suuri osa taloustieteellisistä, muun muassa Bloomberg ja muut arvioivat, että me emme pääse eroon tulevasta talouskriisistä. Se tulee joko tänä vuonna tai ensi vuonna. Ja että sillä on yhteiskunnallisia seurauksia, jotka ovat kymmenen kertaa niin pahat kuin vuonna 2008. Meillä on mahdollisuus keskustella myös äh, Nikola Schmidtin kanssa kahteen kertaan, joka on komissaari näissä kysymyksissä ja työllisyyskysymyksissä. Tämä on todella tärkeä asia. Jos dramaattinen talouskriisi tulee, kykenemmekö ottamaan käyttöön järjestelmä, joka tukee pk-yrityksiä ja työpaikkoja? Se on tärkeää, on tietysti tärkeää pitää tämä myös mielessä tämän vihreän sopimuksen myötä, joka on yksi prioriteeteistamme. Anteeksi, meni liian nopeasti eteenpäin. Prioriteetit sitten seuraavana toistan. Haluamme onnistua vihreässä sopimuksessa. Tässä meillä on suuri budjetti. Euroopan komission asiakirjassa on aika merkittävää nähdä se, että sanoit, että meiltä puuttuu ainakin 500 miljardia. Ja samalla nämä luvut, joita meillä on esillä, koskevat esimerkiksi 7,5 miljardia oikeudenmukaisen siirtymisen rahastoon. Charles Michel totesi, että tämä on uutta rahaa, tämä 7,5 miljardia, se on lisärahaa sen lisäksi, mitä komissio ehdottaa, eli 1,4 prosenttia BKTstä. Ja kun katsomme näitä ehdotuksia, joita meillä on, niin Charles Michel vaikuttaa ehdottavan, että me emme saa edes tätä 700 miljardia uutta rahaa. Taistelu on joka tapauksessa tulossa ja siitä tulee hankala. Panavissa todetaan, että me haluamme 1,3 tai 1,2,9 prosentin BKT-budjetin 192 miljardia siis seuraavalle vuodelle. Ilmastoprioriteetti 30 prosenttia pitäisi suunnata siihen, 30 prosenttia siis, ja ehdotamme, että pyrimme välttämään uuden maksukriisin komissio on huolissaan, sillä seitsemän vuotta sitten meillä oli tällainen kriisi. Tällä hetkellä siihen on vähemmän vaaroja. Olemme siirtyneet 1 plus 2 1 plus 3 järjestelmään, joka jakaa nämä maksut paremmin. Ja se, mitä me pyydämme, että meillä olisi 144 miljardia äh, varoja, joita käytettäisiin tässä suhteessa. Emme halua näin siis jumittaa uusia hankkeita ja niiden rahoitusta. En aio puhua liikaa, koska keskustelulla jäisi aikaan kaksi muuta kohtaa. Vielä meillä on uusi nimistö, jota käytämme tässä yhteistyössämme ja haluamme, että se vahvistaa mahdollisuutta myös lisätä demokraattista valvontavaltaa parlamentilla niin, että komissio ei päätä parlamentin nimissä asioista. Vaadimme sitä siis, että tämä vahvistaa demokraattista valvontaa ja PPPAsta olemme pyytäneet, että valitaan tärkeitä pilottihankkeita, johon kannattaa investoida, sillä meillä ei tässä viime aikoina ole ollut mitenkään erityisen paljon näitä hankkeita ja haluamme perustaa hyviä sellaisia, mutta on ollut vaikea valita. Joskus parlamentaarikot ovat olleet erittäin kiinnostuneita tästä ja joskus taas sitten eivät niinkään. Muistutan myös aikataulusta. Neljäs kolmatta mennessä pitää esittää tarkistukset ja me työstämme niitä kaikki yhdessä, jotta voimme parantaa näitä suuntaviivoja. Budjettivaliokunta-äänestys 33. Strasbourgissa, täysistuntoäänestys äh, huhtikuun toisessa täysistunnossa. Kiitoksia. Merci bien. Anybody of the shadow rapporteur? Kiitoksia. Onko kukaan varjoesittelijöistä sanoa jotain. Edustaja Ressler ensimmäisenä. Thank you very much. Uh, we are now in the beginning of the budgetary procedure. Kiitoksia. Olemme nyt budjettimenettelyn alkuvaiheessa. Tästä tulee mielenkiintoista, koska tässä käydään rinnakkaisneuvotteluita ja on aivan selvää, kuinka tärkeä tämä kokonaisuus on. Budjetti on ainut tapa siirtää poliittiset sitoumukset osaksi todellisuutta. Haluaisin aluksi kiittää esittelijää näiden yleisten suuntaviivojen esittelystä. Toivottavasti voimme tehdä tänä vuonna tässä hyvää yhteistyötä. Meidän puolestamme olen uusi EPPn varjoesittelijä. Prioriteettimme kuitenkin ovat samat kuin ennenkin, samat kuin viime vuonna. Tarvitaan uuden aikainen budjetti, jossa muutokset otetaan huomioon, muutokset, joita Eurooppa kohtaa. Ilmastonmuutos on tietenkin yksi kiireellisimmistä, mutta ei kuitenkaan ainoa. Teknologisia, taloudellisia ja väestönmuutoksia nähdään myös. Ja kaiken tämän takia uskon, että aivan ensisijaisesti meidän täytyy pitääkin siitä, että budjetti on moderni ja se kestää myös tulevat haasteet. Ja tähän liittyvät investoinnit innovointiin, tutkimushankkeisiin, pk-yrityksiin, Erasmukseen ja muihin lipulaivahankkeisiin, jotka ovat onnistuneet hyvin EU-ssa. Ja toiseksi talousarviossa pitää osoittaa myös solidarisuutta eri tasoilla – Ensinnäkin EU-tasolla, ja tähän liittyy totta kai kohesio, mutta myös sukupolvien välinen solidaarisuus. Tämä liittyy siihen, että suunnataan investointeja nuorisotyöllisyyskysymyksiin, Erasmuksen kaltaisiin hankkeisiin ja kaikkeen sellaiseen, minkä kautta saadaan aikaan yhtenäinen yhteiskunta jäsenvaltioiden tasolla, mutta myös eri EUn kansalaisten kesken. Sitten kolmanneksi olen myös live-valiokunnan esittelijä tässä asiassa ja perinteisesti Tämä on ollut EPPlle yksi prioriteetteista, eli maahanmuutto ja turvallisuus. Näin on jatkossakin. Tähän kaivataan investointeja, jos meillä on poliittisia sitoumuksia. Ne on toteutettava myös silloin, kun rajallisia määrärahoja allokoidaan. Nämä asiat näkyvät myös tarkistuksissamme. Olemme nyt syklin alussa. Neuvosto hyväksyy päätelmät budjettiasioissa tänään. On mielenkiintoista nähdä, miltä ne tulevat näyttämään. Ja toivottavasti saamme aikaan hedelmällistä yhteistyötä, kuten tapahtui vuosi sitten. Torvalds. Kiitos, että edustaja Turvals. Uh, my first remark would be... Uh, Kiitos. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää hyvästä luonnoksesta. Tämä on erittäin hieno tapa hoitaa tätä budjettikysymystä ympäristövaliokunnan jäsenten on hieman vaikeaa lukea tätä tekstiä, tai olisi vaikea lukea tekstiä muuten. Mutta täällä on mainittuna vihreän kehityksen ohjelma. Minun mielestäni täältä puuttuu jotakin merkittäviä kohtia. Halusimme, että vahvemmin painotettaisiin joitakin painopistealueita, prioriteetteja, esimerkiksi innovaatioita, horisontti 2020 ohjelmassa ja tukea PK-yrityksiä haluaisimme myöskin vahvistaa. Esittelijä viittaa haasteisiin, joita meillä jatkossa on edessämme. Olen täysin samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos ja kaikki, mikä siihen liittyy, on valtava haaste. Siihen täytyy panostaa näiden suuntaviivojenkin yhteydessä. Tämä kuitenkaan ainoa haaste. En varmaan kerro teille mitään salaisuuksia, kun sanon, että mikäli me emme pysty yhdistämään vihreän kehityksen ohjelmaa kilpailukykyiseen teollisuuteen ja kilpailukykyyn yleensä, niin emme tule tässä onnistumaan. Siksi meidän täytyy ymmärtää, että tarvitsemme tämän kunnollisen tasapainon. Meidän täytyy olla erittäin päättäväisiä vihreän kehityksen ohjelman suhteen, mutta yhtä lailla meidän täytyy nivoa vihreän kehityksen ohjelma muuhun sen varmistamiseksi, että Eurooppa ei pelkästään pysy kilpailukykyisenä, vaan että sen kilpailukyky jatkossa vielä paranee. Ja vielä loppuhuomio. Tässä kenties käännyn enemmänkin komission ja neuvoston suuntaan kun totean, että neuvostolla tuntuu olevan vaikeuksia, kun se keskustelee MFFstä. Älkää sitoko meidän käsiämme, mikä, eikä, älkääkö kuvitelko, että asiat hoidetaan niin kuin aina ennenkin. Nyt täytyy saada aikaan muutos ja varmistaa riittävästi varoja niihin budjettikohtiin, joka varmistaa eurooppalaisen kilpailukyvyn. Ei pidä myöskään unohtaa tärkeää vihreän kehityksen ohjelmaa ja ilmastonmuutoksen vastaista taistelua samassa yhteydessä. Olen melkoisen varma, että pystymme tekemään yhteistyötä hyvässä hengessä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kesken. Ja ilolla jään odottelemaan tätä yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitos sitten edustaja Laporte. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Les orientations... Kiitoksia puheenjohtaja. Suuntaviivat joita olen katsonut, ovat aika yllättäviä. Että tässä siis viitataan tuleviin taloudellisiin riskeihin. Onko tämä otettu tässä huomioon? Te toivotte tässä vuosille 2027 tiettyä budjetin tasoa mutta parlamentin toiveita todennäköisesti ei eh, neuvostossa ja jäsenvaltiossa hyväksytä. En löydä kuitenkaan esimerkiksi Brexitiin liittyvää budjettikohtaa tällaista. Monivuotisessa rahoituskehyksessä eh, se vaikuttaa tietenkin vuoden 2021 budjettiin. 312 artikla SEUT-sopimuksessa puhuu siitä, miten käsitellään edellisen vuoden budjettikattoa. Ja jos neuvotteluissa epäonnistutaan tänä vuonna, katto olisi sama kuin viime vuonna. Ja olen aika skeptinen sen suhteen, että näin pystytään sitten vastaamaan kansalaistemme tarpeisiin. Meidän täytyy katsoa useita kohtia. Ensinnäkin YMP, meidän täytyy pystyä auttamaan äh, äh, viljelijöitämme epäreilussa kilpailussa ja vapaakauppakysymyksissä sopimuksessa, jotka olemme allekirjoittaneet. Ja meidän täytyy myös osoittaa, että maamiehemme eivät jää ainoiksi, jotka tässä tekevät töitä. Viittaan tässä Turkkiin, erilaisiin äh, ulkosuhdehallinnon toimiin ja niin edelleen. Tulevina vuosina näihin kohtiin pitää tehdä budjetissa leikkauksia. Ja sitten 500 miljoonaa vuodessa tarvittaisiin osittain jotta kasvihuonekasvupäästöjä voitaisiin vähentää reilusti. Entä sitten entä sitten toimintatapa, jossa tuotteita tuotetaan 10 000 kilometrin päässä? Onko se kestävä tapa toimia? Monsieur Cormand? Edustaja seuraavana. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä erinomaisesta esityksestä, joka nähdäkseni hahmottelee hyvin tulevia haasteita. Esitän työn tietenkin monimutkainen, koska kyse on ensimmäisestä talousarviosta uudella kaudella uudella rahoituskaudella. Olen samaa mieltä siitä, että ensisijainen kysymys on vihreän ohjelman toteuttaminen. Nyt on kyse uudesta kunnianhimoista ja uusista pyrkimyksistä vihreän kehityksen suhteen. Ja toisaalta on kyse talousarvion jatkuvuudesta. Joko hoidetaan asiat niin kuin aina ennenkin – sama vanha rata, taikka sitten toimitaan uudella tavalla. Uusi komission puolitakin haluaa murrosta toimintatapoihin ja eri jäsenvaltioissa myöskin eri alueilla. Sanotaan yhtä lailla, että nyt tarvitaan muutosta suhteessa entiseen. Nyt kun saadaan vihreän ohjelma, yksi ohjelman pilareista on, in, ovat investoinnit. Investoinnit ovat hyväksi taloudelle Toisaalta pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Tästä nyt on kyse. Tämän haasteemme. Nyt on erittäin kunnianhimoinen ekologinen tavoite ja toisaalta halutaan pitää yllä kilpailukykyä. Mikä toimitaan kilpailukyvyn suhteen samalla tavalla kuin viimeiset 30 vuotta, niin tuloksetkin ovat samat kuin aiemminkin. Nyt pitäisi uudelleen pohtia kilpailukyky konseptia, koko käsitettä ja sen rinnalla tarkastella ympäristötavoitteita. Kenties meidän täytyy muuttaa taloudellisen toiminnan mallia ja tuotantoja, kulutusmalleja myöskin. Näistä sen pitää kiinni, näitä painottaisin. On myöskin mielenkiintoista ennakoida tulevaa rahoituskriisiä. Eilisen kerran, kun kriisiin jouduttiin, joudumme hieman improvisoimaan eikä välttämättä hoidettu asiaa parhaimmassa tavalla. Kenties nyt pitäisi muuttaa toimintamalleja ja ennakoida todellakin tulevia kriisejä. Rahat, joita on käytetty hieman miten sattuu ennen edellistä kriisiä kymmenen vuoden ajan. Toivottavasti tämä sama ei toteudu enää ennen seuraavaa kriisiä. Tämä on minä nähdäkseni tärkeä seikka. Kun hoidetaan asioita, täytyy myöskin voida ennakoida tulevaa Monimutkaisten rahoituskehysten suhteen ollaan kuitenkin pattitilanteessa. Parlamentin pitäisi pyrkiä vaikuttamaan neuvostoon ja saada johdonmukainen MFF, monimuotoinen rahoituskehys, ja saadaan tämä tilanne pois jumista. Me olemme valmiita. Parlamentti on valmis käymään tähän työhön mikäli neuvosto odottelee meidän kantaamme eikä pysty millään tavalla vaikeuttamaan tätä keskustelua, niin jotain voidaan saada aikaan. Tässä oikeastaan kaikki. Tämä on ensimmäinen talousarvio tällä kaudella. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Edustaja Jonja seuraavaksi. E, tak, po pierwsze chciałem powiedzieć, podziękować panu. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijämme kaikesta tiedosta, jonka hän on meille tarjonnut. Te puhuitte kaikista avainkysymyksistä, jotka ovat meille tärkeitä. Oma poliittinen ryhmäni, ESER-ryhmä, haluaa ehdottomasti tukea sitä merkittävää roolia, joka Euroopan parlamentilla on näissä budjettikysymyksissä. Euroopan parlamentin rooli pitäisi olla merkittävä näissä neuvotteluissa, koska kysymys on seuraavista seitsemästä vuodesta ja niihin liittyvästä rahoituskehyksistä. Meidän pitää aina pitää mielessämme se, että meillähän on aina jakauma Euroopan unionissa edelleenkin vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä. Paljon on kirittävää kiinni esimerkiksi yleisen politiikan puitteissa näissä valtioissa, jotka ovat syntyneet kommunismin raunioista. Vihreä sopimus. Mielestäni on tärkeää ottaa huomioon tämä kysymys. Ja tässä meillä on myös suuri heikkous, sillä tähän mennessä meillä on paljon tilanteita, jossa vaikuttaa siltä, että meillä on paljon vaikeuksia täytäntöönpanna tätä sopimusta. Eli tarvitsisimme huomattavasti konkreettisempia ehdotuksia. luonnollisestikin haluamme osallistua kaikkiin niihin toimiin, joiden avulla torjutaan ilmastonmuutosta. Tämän lisäksi haluaisin vielä korostaa sitä, miten tärkeää on keskustella turvallisuudesta Euroopassa. Turvallisuus Euroopassa on äärimmäisen tärkeä kysymys ja meidän täytyy ehdottomasti huolehtia siitä, että se heijastuu myös monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tiedän, että paljon on jo tehty ja paljon on vielä tulossa, mutta meillä on tärkeitä osioita, tärkeitä tapahtumia, joita voi tapahtua rahoituskriisi, josta juuri puhuttiin, mahdollisesti myös maahanmuuttoaalto, jota tulee Eurooppaan. Ja käsittääkseni kaikki tämä saattaa johtaa suuriin ongelmiin. Tästä syystä meidän täytyy ehdottomasti aina pitää mielessämme myös Euroopan unionin kilpailukykykysymykset. Vaan muutama viikko sitten amerikkalaiset täällä esittelivät uutta teknologiansa energiakysymyksissä – Ja tänä päivänä meillä on ratkaisuja, joita on esitetty, jotka vievät hiilivoimalat nollapäästölinjalle. Kaikki eivät välttämättä ole nähneet sitä, mutta tämänkaltainen teknologia on yhä enemmän käytössä. Ja näin me voimme myös katsoa ympärille. Meidän täytyy katsoa sitä, mitä muualla tapahtuu, jos emme nyt itse sitten häviä tätä kilpailukykyä taistelua. Me emme saa luopua omasta kannastamme, joka on erittäin tärkeä ja varsinkin energiapuolella tämä on äärimmäisen tärkeä koko taloudelle. <clears throat> Samalla kun pyrimme torjumaan ilmastonmuutosta, se on tärkeää. Tästä syystä meidän täytyy ehdottomasti syventää keskustelua tästä aiheesta ja meidän täytyy painottaa näitä kysymyksiä myös neuvoston kanssa käytävissä neuvotteluissa. Me olemme ne edustajat, jotka edustamme eri Euroopan alueita. Me tiedämme, mitkä ovat ne todelliset ongelmat, jota meidän äänestäjillämme on. Ja meidän tulee ne ottaa ehdottomasti huomioon myös budjettineuvotteluissa. Thank you. Mr. Papadimoulis. Edustaja Papadimoulis seuraavana. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijäämme. Hän on tehnyt tässä sen, mikä meille, meidän, meille kaikille pitäisi olla itsestään selvää, siis kaikille ryhmille. Hän puolustaa tässä Euroopan parlamentin kantaa ja budjetti vuodelle 2021 on nyt monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäinen vuosi ja siksi se on erityisen tärkeää. On erityisen tärkeää, että ryhmät eivät erkane siitä, mistä olemme jo päättäneet. Kahden päivän kuluttua pidetään huippukokous ja herra Michel, neuvoston puheenjohtaja, on tehnyt ehdotuksen uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi, jota ei millään muuta voida hyväksyä. Se on osittain vielä heikompi kuin Suomen puheenjohtajakaudellaan esittelemä ehdotus. Euroopan parlamentin puhemies puhui tästä selkeää kieltä ja muotoili parlamentin kannan niin, että hän hylkää Michelin ehdotuksen. EPP, ECR ja Renew. Edustavatko he nyt Euroopan parlamentin kantaa vai erkanevatko ne siitä? Tällä mitataan vuoden 2020 yksi budjetti, mutta myös monivuotinen rahoituskehys. Ja haluaisin todeta, että on tärkeää, että me todella reagoimme siihen, mitä neuvosto on ehdottanut. Hyvät kollegat, Michel on tehnyt ehdotuksen, jossa leikkaukset ovat suurempia kuin Suomen ehdotuksessa. 5 miljardia leikkauksia yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja aluekehitysrahastoa leikattaisiin 400 miljoonalla ja 650 miljoonaa leikattaisiin Horisontti Eurooppa-ohjelmasta eli 1,3 miljoonaa tässä. Eli meidän kaikkien pitää tukea esittelijän kantaa. Sanomme, että 190 miljardia. Siis jos lähdemme tälle leikkaustielle, jolle neuvosto on lähtenyt, silloin emme voi enää rahoittaa tätä politiikkaamme emme maatalouspolitiikkaa, vihreämpää politiikkaa, innovaatiopolitiikkaa, aluepolitiikkaa, Erasmusta, horisontti 2020 ja niin edelleen. Kaikkea sitä, mitä kansalaiset odottavat Euroopan parlamentilta. Me haluamme toimia rakentavasti, haluamme tukea esittelijää ja esittää tarkistuksia hänen tuekseen ja vetoisin kaikkiin poliittisiin ryhmiin Pitäkää kiinni siitä, mistä on jo sovittu täysistunnossa. Muuten emme onnistu voittamaan taistelua neuvoston kanssa. Komissionkin on tehtävä osuutensa. Se ei saa enää olla kolmas neutraali osapuoli. Komissiohan on julkaissut von der Leyenin ehdotuksen ja vaatii määrärahoja ja toimii tässä tällaisena rehellisenä välittäjänä, ei enää neutraalina osapuolena. Ja sen täytyy pyytää rahoitusta neuvostolta. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos uh, puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin todeta, että olen iloinen tästä keskustelusta ja siitä työstä, jota esittelen on tehnyt ensi vuoden talousarvion suuntaviivojen suhteen. Prioriteetit on hyvin määritelty ja myöskin tavoitteena on se, että vierankehityksen ohjelma saadaan toteutettua. Tämä on tietystikin laajalti tukea saanut hanke. Lisäksi pyritään ilmastoneutraaliuteen ottaen huomioon sen, että mitä sosiaalisia ja taloudellisia seuraamuksia tähän liittyy. Nämä seikat ja muut mainitut seikat tulevat vaikuttamaan komission kantaan, kun se määrittelee talousarvioesitystä. Kolmikantakeskustelut tullaan sitten järjestämään huhtikuun lopulla. Silloin voimme talousarvioesityksessä ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston laatimat suuntaviivat. Mitä täytäntöönpanoon tulee ja siihen, että määrärahat täytyy saada riittämään, komissio kiinnittää hyvin paljon huomiota viimeisten kahden vuoden tilanteeseen. Tilanne on parantunut viimeisten kahden vuoden aikana. Olemme nyt päässeet pikkuhiljaa täyteen vauhtiin. Budjetti on täysimittaisesti käytössä. Tässä suhteessa olemme palanneet normaaliin tilanteeseen. Komissio tulee tekemään paikkansa, tulee tekemään kaiken että myöskin ensi vuonna kaikki laskut saadaan maksettua ja riittävästi on maksumäärärahoja tätä varten. Tältä pohjalta tulemme laatimaan arviot. Arviot perustuvat tämänhetkiseen täytäntöönpanoon ja myöskin ennusteisiin, joita on saatu jäsenvaltioiden suunnalta. Lopuksi vielä varasuunnitelmasta hieman. Mikäli tähän joudutaan, komissio tekee tarvittavan ehdotuksen, mutta kaikki huomio ja energia täytyy tällä hetkellä keskittää siihen, että saadaan sopimus aikaan monivuotisista rahoituskehyksistä. Tämä on paras tapa varmistaa, että meillä on selkeä viitekohta ja varmistetaan ennakoitavuus myöskin EU-talousarvion kaikkien saajien suunnalla. Komissiolla on tässä merkittävä rooli. Se toimii MFFn ja talousarvioluonnoksen suhteen tällaisena rehellisenä välittäjänä ja sovittelijana. Esittelen La Routuru. Vielä lopuksi, olkaa hyvä. Merci, Monsieur le Président. Merci à chacune et chacun pour vos remarques euh, et vos conseils. Kiitoksia näistä kommenteista, jotka on ehdottomasti ottaa mukaan näihin suuntaviivoihin. Niin se tietysti valtavasti tietoa ei ole, tilaa ei ole, mutta Karlo tiedoksi meillä ehdottomasti otetaan ilmasto, Erasmus, PK-yritykset, kaikki nämä kysymykset esille. Se on selkeä, selvää. Niistä ilmasto on kaikkein suurin. Ensimmäistä kertaa ihmiskunnalla on vastassaan tämänkaltaiset ongelmat. Yhdysvaltain observatorio, joka mittaa hiilidioksidipäästöjä ilmakehässä 60 vuoden ajalta, osoittaa, että tänä päivänä sen määrä lisääntyy kolminkertaisesti verrattuna 60-lukuun. Eli riippumatta kaikista eri IPCC-kertomuksista ja kaikista huippukokouksista, meillä on yhä enemmän hiilidioksidia ilmakehässä. Meillä on enää muutama vuosi vain käytössä ja nyt sitten Madridin huippukokouksen kanssa mm, koko maailma kääntää kasvonsa Euroopan puolen Katsoo, että aiommeko tehdä jotain vai onko tämä pelkkää sanahelinää meidän puoleltamme. Kennedy halusi mennä aikoinaan kuuhun ja silloin hänellä oli NASAn budjetti siinä ö, taustalla ja silloin on luotu myös 400 000 uutta työpaikkaa ja se on kaikki toiminut. Ehkä nyt jos haluamme pelastaa ihmiskuntamme ja planeettamme, niin ehkä pitäisi ottaa enemmänkin rahaa käyttöön kuin silloin, kun haluttiin käydä kuussa. EPP-budjetin lisäksi aiomme tehdä tietysti kaiken mahdollisen, että me voimme tässä jatkaa toimintamme kohesiokysymyksissä. Nuoriso mainittiin ja sitä voidaan painottaa vielä enemmänkin. Nilsin kysymykset, jotka koskevat tutkimustyötä, kiitoksia tästä tuesta, mutta tutkimus oli kaikkein järisyttävimpien kohdassa, sillä Charles Michelin tiimi ehdotti siinä paketti, jossa sanottiin, että tehdään tarjouskilpailu näissä kohdissa 5 miljardia erittäin mielenkiintoisiin hankkeisiin mutta hänellä oli vain 250 miljoonaa tarjottavina. Tässä neuvosto ehdottaa myös tätä leikattavaksi, joten sitä me emme voi missään tapauksessa hyvyä. Sitten kilpailukykykysymykset ovat tietysti tärkeitä, varmasti kaikki ovat samaa mieltä. Ja koska kysymys on kilpailukyvystä, viime vuonna Euroopan unioni käytti 240 miljardia polttoaineisiin, jotka tulivat ulkomailta. Jos käyttäisimme vähemmän näitä polttoaineita, käyttäisimme enemmän uusiutuvaa energialähdettä, silloin tämän rahat jäisivät meidän maaperällemme ja lisäisimme tietysti omaa kilpailukykyämme. Ne yritykset, jotka ovat jo innovoineet, esimerkiksi minun kyläni Pyreneiden nurkilta, siellä on hyödynnetty tätä uutta teknologiaa. Se luo paljon työpaikkoja ja jokainen perhe maksaa myös vähemmän. Ja tämä tietysti sitten öö, ei mene niiden piikkiin, jotka ovat Putinin leirissä. Näin voimme suojella myös planeettaa, voimme suojella yhteiskuntaamme. Ja monet toteavat, että kun talon esimerkiksi lämpöristykset laittaa kuntoon, silloin ei ole niin kuuma kesällä eikä niin kylmä talvella. Ja säästää vielä vartavan määrä rahaa ja 800 8000 euroa vuosittain. Ja kaikki perheet Ranskassa, Puolassa tai Italiassa, jos jokainen he, näistä perheistä voi saada myös lisää ostovoimaa tällä tavalla, niin silloin PK-yritykset, kaikki muut voivat hyötyä siitä. Se voi hyödyttää meidän hyvinvointiamme, meidän PK-yrityksemme ja meidän kilpailukykyämme. Myös Nikola Schmidt totesi, että köyhyyden torjunta ja kilpailukyvyn lisääminen ovat asioita, joita voidaan hoitaa samanaikaiseksi. Näin voimme torjua köyhyyttä ja viedä eteenpäin kilpailukykyä. Hän on ollut Luxemburgissa ministerinä ja pyrki silloin nollatyöttömyyttöön. Eli kolme eri ulottuvuutta voidaan hoitaa yhdellä kerralla. Ja nyt kun puhutaan Brexit-kysymyksestä ja siitä, millä tavalla se on otettu mukana hienosteisiin, niin parlamentti on aina todennut, että tässä perustavanlaatuinen kysymys on nimenomaan se, että jos halutaan tällainen suurempi budjetti, on avata omat varat. Ja tämä on se peruskysymys tietysti. Ja tietysti me voimme katsoa myös Berliinin suuntaan, jossa käydään neuvotteluita. Ja me emme voi esimerkiksi katsoa sitä, että Bundesbank on täysin kielteinen tätä suuntausta vastaan. Siellä sanotaan jatkuvasti ei budjetin suunnittamista, mutta kaksi poikkeusta – hoidetaan asiat oikeassa järjestyksessä, mitkä ovat ne ongelmat, joita jokaisessa maassa ei voida hoitaa, jotka täytyy hoitaa Euroopan tasolla. Yksi niistä on ilmastonsuojelu, ympäristön suojelu ja rajojen suojelu. Näihin me tarvitsemme isomman budjetin ja siihen tarvitaan omia varoja. Ja uskoakseni neuvottelut eivät ole helpot, mutta jos kysymys on ilmastosta, jos kysymys on yhteiskunnasta oikeudenmukaisesta oikeudesta, omista varoista, anteeksi, jos on pitkä hyvä puheenjohtaja, niin voidaan tietysti sitten ehkä avata nämä neuvottelut. Tavitko muihin kysymys, joka koski sitä, että voidaanko jatkaa tätä hommaa ihan niin kuin aina ennenkin? No vastaus on ei, ei voida. Kuten totesin, hiilidioksidin määrän lisääntyminen on todella huolestuttava. Sitä on kolme kertaa niin paljon nyt ilmakehässä kuin oli 60-luvulla. Ja tässä Yhdysvaltojen kokonaisvelkaantumisaste julkinen ja yksityinen sektori yhteensä. Myös ne, jotka eivät ole taloustiedettä hirveästi opiskelleet, varmasti näkevät tästä kaavakuvasta, mistä ongelmasta on kysymys. Ja tämä Kiina, tämä on shadow bankingin ulkopuolella oleva julkisen velan määrä. Eli nämä kaksi maailmantalouden moottoria, niistä kuuluu hirvittävää soraääntä. ääntä ja tämä ongelma saattaa tietysti laajentua Eurooppaan, eli me emme voi vain sanoa, että tässä nyt on kysymys Kiinasta tai Yhdysvalloista. Tämä vaikuttaa myös meihin, ja tietysti käännän tässä myös komission puoleen siinä suhteessa, voimmeko viedä näitä kysymyksiä eteenpäin. Kun von der Leyen ja Schmidt sanovat, että meillä on prioriteettina se, että otamme käyttöön sen järjestelmän, jonka avulla voimme taata työpaikkoja säilytettäväksi. Olisi hyvä, jos komissio voisi viedä tätä nopeammin eteenpäin. Ja haluan, tietysti työllisyysvaliokunnan näkemys on myös tämä sama, Muussa tapauksessa meillä ei ole mahdollisuutta reagoida tähän kriisiin. Bogdan sitten äh, alueiden välinen tasapaino. Olemme täytyy samaa mieltä siinä, että tämä on kysymys, jota usein olemme keskustelleet. Meidän täytyy ehdottomasti ottaa huomioon tämä. Se ei ole mikään Puolan ja Romanian ongelma, ainoastaan vaan kaikissa eri maissa. Meillä on Espanjassa, Ranskassa, muuallakin tyhjiä maaseutualueita. Meidän täytyy pitää huomioon siinä, että näille alueille voidaan myöskin taata elinvoimainen toiminta. Niitä ihmiset voivat asua maaseudulla. Onpa kysymys nyt tutkimuspolitiikasta, että mistä hyvänsä meidän täytyy useimmiten katsoa sitä, että nimenomaan rahat keskittyvät tiettyihin paikkoihin. Puolella ja Romanilla on usein vaikeuksia saada rahoitusta omiin hankkeisiinsa. Se on todellinen ongelma ja se on todella huomattavasti monimutkaisempi kuin pelkästään omia varoja koskeva neuvottelu. Pienenevä budjetti on myöskin tietysti hankaloittava tekijä tässä kaikessa. Ja meidän tulisi katsoa myös sitä, millä tavalla näitä viiden sopimuksen ilmastokysymyksiä rahoitetaan, millä tavalla tähän reagoivat Espanjan ja Puolan ministerit, jotka eivät suinkaan hyväksy kaikkea, ja millä tavalla me voimme katsoa sitten tätä rahoituskysymystä. Minun mielestäni Eurooppa tässä suhteessa on nyt hajantumassa. Me olemme nyt Yhdysvaltojen ja Kiinan välissä ja on tietysti vaarana, että meidän politiikkamme hajoaa tässä suhteessa. Ja ilmasto on nimenomaan yksi näistä kysymyksistä, jota meidän tulee tässä suhteessa tarkastella. Ystävä Papadimulis, olen e- optimistisempi kuin sinä. Nämä viisi ryhmää jotka ovat työskennelleet yhdessä. Minun mielestäni ne ovat hylänneet Charles Michelin ehdotukset. Ja mm, niillä tavoite on ehdottomasti huomattavastikin kunnianhimoisempi. Tavoitteena on sitten pitää myös yhteinen kokous, jossa voimme neuvotella näistä kysymyksistä. Kiitoksia. Kiitos. Tähän päättyy budjettivaliokunnan tämänkertainen kokous. Seuraava kokous järjestetään maaliskuun toisena päivänä täällä Brysselissä. Kiitoksia. Jatkamme nyt välittömästi sitten koordinaattoreiden kokouksella.